Allora, buonasera a tutti, se prendete posto per favore. Äh, no niin, olkaapa hyvät, istuttukaa paikoillenne. Kokous alkaa. Allora, innanzitutto c'è da fare una... Mm, aivan ensiksi meidän pitäisi tehdä pieni muutos esityslistaan, koska herra mm, Liberatskin esittelijävuoro. Mut, mut, ja kyseessä on komission var- roolin vahvistaminen ja täällä esityslistalla viitosen jälkeen tulee komission jäsen keskustelemaan. Se kestää tunnin. Ja sitten kakkoskohdassa eh, pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista, toinen kolmas joulukuuta, 25.8. tammikuuta. Ne lähetetään teille sähköpostitse ja muistuttaisin vielä teitä siitä, että huomenna aamulla pitäisi olla sähköiset äänestyskortit mukana sähköistä äänestystä varten. Ja silloin äänestämme edustaja Kotsolinon mietinnöstä. Ja nyt voimme mennä esityslistan kohtaan neljä. Ja aivan ensiksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Carlos Okanjan, valtiosihteeri. Äh, kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle. Oh Huomaan, että herra Liberatski, esittelijä ei ole vielä täällä. Onko hänestä mitään tietoa? Ja ehkä hän on päivä unilla vielä. Facciamo parlare prima Liberaschi, no? No, prima No, vogliamo cominciare? Aspettiamo un po'. Siccome eh, avrà la parola per primo il signor ministro di No niin, aivan ensiksi meille puhuu eh, valtiosihteeri Espanjan kuningaskunnan valtiovarainministeriöstä eh, ja Annamme puheenvuoron sitten esittelijä Liberatskille sen jälkeen. Kyseessä on vastuuvapaus 2008, EUn yleinen talousarviokomissio. komissio. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri kunnia ja ilo olla täällä neuvoston nimissä esittelemässä neuvoston suositusta ajatellen komission vuoden 2008 budjetin täytäntöönpanoa ja se on annettu parlamentille sen jälkeen, kun se hyväksyttiin 16.2. ECOFIN neuvostossa. Viime kuukausina neuvosto on tarkastellut hyvin tarkastikin 2008 budjetin täytäntöönpanoa komission osalta siltä pohjalta, mitä on esittänyt huomioissaan tilintarkastustuomioistuin. Neuvosto on tyytyväinen jatkuvaan suuntaukseen äh, siinä, että äh, ollaan menty edelleen eteenpäin äh, vuosi vuosikertomuksessa 2008 ja tilintarkastustuomioistuin on tunnustanut, että on saatu aikaan parannuksia varsinkin maksuosastossa ja maatalous- ja luonnonvarat osastossa. Siitä huolimatta mm, meidän pitää muistaa, että komission ja jäsenvaltioiden ponnistelut ovat edelleen tarpeen ja ne eivät kuitenkaan aina tuota välittömiä tuloksia. Niinpä ei ole välttämättä mikään yllätys, että tarkastuslausuma tilintarkastustuomioistuimesta, niin sanottu DAS-lausuma, on jälleen kielteinen osittain ajatellen 2008 budjettia. Niinpä haluaisin lyhyesti käydä läpi näkökohtia, jotka johtivat siihen, että neuvosto antaa suosituksensa ajatellen komission hallinnointia. Aivan ensiksi haluaisin mainita vuositilinpäätöksen. Neuvosto on tyytyväinen siihen, että jo toista kertaa peräkkäin tilintarkastustuomioistuin antoi myönteisen kantansa sen luottavuudesta ja oli sitä mieltä, että se hyvin edustaa Euroopan unionin rahoitustilaa kaikissa eh, ulottuvuuksissaan. Neuvosto tunnustaa, eh, että eh, tilin <clears throat> tilinpitojärjestelmä, joka otettiin käyttöön 2005, se on toiminut hyvin ja toivomme, että komissio jatkaa edelleen äh, tällä hyvin laadukkaalla linjalla. Äh, mitä tulee sitten laillisuuteen, asianmukaisuuteen äh, ajatellen tiliä, tilejä ja myöskin tehokkuutta ja valvontaa neuvosto on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin antoi myönteisen lausumonsa ajatellen tuloja ja myös hallintomenoja, koulutus ja kansalaisuus osiota. Toisaalta taas neuvosto on tyytyväinen erityisesti siihen, että parannuksia on tapahtunut maatalous- ja luonnonvarat-osastossa yhteinen integroitu hallinto- ja valvontajärjestelmä, joka kattaa suuren osan maatalouden takuurahastosta, on ollut tärkeä väline silloin, kun on haluttu parantaa varainhoitoa. Neuvosto on sitä mieltä, että tässä on menty eteenpäin, kun halutaan mennä kohti parempaa varainhoitoa. Ainoastaan siitä syystä, että on edelleenkin virheitä kuluissa maaseudun kehitys osiossa, niin tilintarkastustuomioistuin säilytti tietyt varaumat ajatellen näitä kuluja. Mutta eteenpäin on kuitenkin menty. Ja e, e, ensimmäistä kertaa ollaan päästy sellaiselle tasolle, jossa virheiden määrä ei ole enää merkittävä. Tässä eh, tilintarkastustuomioistuin on antanut kantansa eh, kielteisesti nimenomaan kohesio, tutkimus, energia, liikenne osiossa ja eh, yhteisön ulkopuolelle suunnatussa tuessa. Neuvosto on hyvin pahoillaan siitä ja toivoo, että kaikki osapuolet ponnistelevat edelleen. Me tarvitsemme edelleen parannuksia näillä toimintalohkoilla jotta saadaan aikaan hyväksyttävät tulokset. Neuvosto on erityisen huolestunut siitä, että äh, tilintarkastustuomioistuin jälleen kerran äh, on sitä mieltä, että ainakin 11 prosenttia kokonaiskorvaussummista koheesiopolitiikan alalla. Niitä ei olisi pitänyt korvata laisinkaan. Siitä huolimatta halutaan painottaa sitä, että nämä summat, joihin viitataan, liittyvät paljolti ohjelmakauteen 2000-2006. Ja kuten tiedämme, siellä oli systemaattisia virheitä, mutta nyt kun rakenne on muuttumassa ja uusi ohjelmakausi 2007-2013 on alkamassa, niin voidaan arvioida tuloksia ainoastaan sen jälkeen, kun tarkastellaan tätä seuraavaa kautta. Toisaalta taas täytyy pitää mielessä, että kyseessä on myös monivuotiset, monivuotinen menokehys. Niinpä muutoksia ja korjauksia, joita saadaan aikaan, niitä voidaan saada aikaan vähitellen tulevina vuosina. Ja neuvosto on katsonut, et, katsonut erittäin hyvällä silmällä myös sitä, että tilintarkastustuomioistuin ei ole ottanut esiin yhtään petostapausta. Siitä huolimatta komissio ja jäsenvaltiot, niiden pitää reagoida hyvin nopeasti heti, kun ongelmia tulee eteen. Neuvoston pitää, neuvosto muistuttaa, että myös korjausmekanismeja ja avoimuutta pitää parantaa merkittävästi. On tärkeää, että myös kehys on avoin ja luotettava. Neuvosto painottaa erityisesti sitä, että on otettava käyttöön kaikilla maksualoilla lisätoimia, jotta saadaan aikaan säädösten ja säännösten yksinkertaistamista aina kun otetaan käyttöön uusia ohjelmia tai tulee uusia säännöksiä, pitää pitää mielessä se, että säännökset ovat hyvin selkeitä ja yksinkertaisia ja ymmärrettäviä. Edistystä on saatu aikaan, kun katsotaan nyt nykyistä ohjelmakautta, mutta vielä pitää ponnistella, kun mennään seuraavaan rahoituskehykseen ja tässä yhteydessä minun on muistutettava vielä, että on tärkeää, että säilytetään tasapaino, kun yksinkertaistetaan ja mietitään, mitkä ovat näiden politiikan alojen tavoitteet. Toisaalta taas on tärkeää, että valvonnan taso on oikean suuruinen, jotta pystytään antamaan oikeanlaiset takeet äh, varainhoidosta. Äh, neuvosto on äh, vakuuttunut siitä, että meidän täytyy edelleen parantaa tehokkuutta, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta valvonnassa. Toisaalta taas valvontataakan pitää olla oikeassa suhteessa toimista ja valvonnasta saataviin hyötyihin. Niinpä komissio komission jäsenvaltioiden pitää ponnistella, jotta saadaan oikeanlaatuisia tuloksia tässä suhteessa. Myös ähm, koordinointi on ähm, asia, jota pitää äh, parantaa, jotta saadaan hyviä tuloksia äh, näissä tilintarkastuksissa. Äh, Euroopan unionin rahastojen hallinnointi ja eh, siinä eh, aikaansaadut edistysaskeleet ovat hyvin lupaavia eh, tuomioistuimen mukaan, mutta jotta tähän tavoitteeseen päästään, että lisäponnistuksia ja lisäparannuksia saadaan tulevina vuosina, niin komission yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa pitää ryhtyä tehokkaisiin toimiin. Ja aivan äh, lopuksi haluaisin vielä äh, sanoa, että neuvosto on täysin tietoinen siitä, että äh, pitää ponnistella merkittävästi, jotta saadaan parannusta aikaan varainhoidossa. Siitä huolimatta, kun otetaan kaikki näkökohdat huomioon, neuvosto on voinut suositella sitä, että annetaan vastuuvapaus budjetista 2008. Vielä haluaisin mainita sen, että on annettu myös suositus siitä, että hyväksytään 23 elimen budjetit tai vastu, annetaan niille vastuuvapaus. Näillä elimillä on tällä hetkellä jo oikeushenkilöys ja niinpä neuvosto on hyväksynyt nämä suositukset. Siinä on mukana neljä toimeenpanovirastoa ja kaksi yhteisyritystä. Ja kyseessä on nimenomaan myönteinen taslausuma tilintarkastustuomioistuimesta. Kiitoksia kovasti, herra Kanja. Seuraavaksi edustaja Liberatski.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 niin, ähm, minä en aio käydä yksityiskohtaisesti läpi tätä mietintöä, mutta annan tästä yleisluontoisia ähm, mielipiteitäni ja näkemyksiäni. Niin, kiitoksia. Tilintarkastustuomioistuin on kertonut meille, kuinka budjetin täytäntöönpano on toiminut ja Puolan tulkkauksessa taitaa edelleenkin olla pieni tekninen ongelma. Cztery i poprawa w tej części, która dotyczyła poziomu błędu w granicach 2% była o... E, täällä puhutaan e, virhetasosta, joka on noin 2 prosenttia. English? Now it's okay. Sujuuko tulkkaus nyt, kysyy puhuja. Uh, no niin, hyvät kuulijat. Mitä täältä näkyy? 47 prosenttia, mitä tulee menopuoleen. Aloitan vielä kerran. 47 prosenttia on mahtunut 80 prosentin vuosittaisen marginaalin alapuolelle, joten voimme todeta, että tilanne on parantunut. 57 prosenttia on tämän raja-alueen yläpuolella. Ja jos me tähän tahtiin menemme eteenpäin, tarvitsemme noin 20 vuotta, 20 vuotta ja kolme kuukautta, jotta budjetti saavuttaa tämän kahden prosentin vuotuisen rajan. Se täytyy siis alittaa ja vauhti on, vauhdin ylläpitäminen on erittäin tärkeää. On eräs toinenkin ilmiö, joka täytyy ottaa huomioon. Nimittäin niiden summien lukumäärä, jotka siirretään vuodesta toiseen – Kyse on 30 prosentista, 158 miljardia euroa on summa. Budjetin valvonta valiokunnassa meidän täytyy korostaa sitä, että tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja johtaakin minut seuraavan johtopäätökseen. Tämä saattaisi nimittäin tarkoittaa sitä, että emme ehkä kykenisi käyttämään kaikkia niitä varoja, joita EUn talousarvio arviossa on. Toinen seikka, jota täytyy korostaa, on se, että meillä on hyvin paljon varaumia, jotka liittyvät horisontaalisiin kysymyksiin. Tästä analyysistä seuraa, että tendenssi on kaiken kaikkiaan myönteinen. Kohta neljä on erityisen tärkeä. Meidän mielestämme meidän täytyy vähentää luonnonvarojen ja maatalouden, koulutuksen ja liikenteen <clears throat> menoja. Kuitenkin kohdassa, seitsemän, kohdassa viisi pahoittelemme sitä, että edelleenkin paljon vielä täytyy tehdä. Mitä tulee rakennerahastoihin, kohesiorahastoon ja ulkoisiin toimiin, kaikessa tässä täytyy vielä parantaa erheitä. Tämä tarkoittaa sitä, että että komissio on tehnyt työtä hiukan tilkkutäkkimäisellä tavalla, ei niinkään kollegiona, ja tätä me, tätä, tästä me emme tietenkään pidä. No budjetin hallinnointi. Meillä on tähänkin liittyen muutamia tärkeitä varaumia löydätte ne kohdista 15, 16, 17 ja 18. Meidän mielestämme nämä varaumat, jotka johtuvat sitoumusmäärärahojen ja niiden toteuttamisen välisistä eroista, niin 158 miljardia euroa on todellakin jouduttu siirtämään, ja tämä aiheuttaa meille huolta. Me pyrimme kattamaan tämän ongelman rakennerahastojen puolella yleisesti ottaen. Olemme tietoisia siitä, että tämä ei todellakaan ole mikään helppo tehtävä. Menneisyys on, on osoittanut, että menettelyt ovat hyvin mutkikkaita. Kuitenkin myöhemmin kohdassa 41 me vetoamme komissioon, jotta se esittäisi meille monivuotuisen tehokkaan ää, takaisinperintäjärjestelmän, joka ottaisi huomioon jokaisen yksittäisen jäsenvaltion ää, kyvyn toimia. Me niin ikään olemme tyytyväisiä siihen tosiseikkaan, että komissio on hyväksynyt kansalliset ilmoitukset kuitenkin, tai lausumat kuitenkin on kahdeksan, nämä kahdeksan toistaiseksi vastaanottamaamme lausuntoa ovat vertailukelvottomia. Niitä ei voi vertailla, ne ovat aivan erilaisia keskenään, eikä niiden perusteella voi sanoa, mitä summia, ei voida päätellä, että mitä summia on käytetty ja mihin. Ja Tämän vuoksi vetoamme komissioon. Me olemme toki tyytyväisiä siihen, että tällaisia lausumia on, mutta me haluamme yhtenäiset lausumat, yhtenäiset menettelyt. Haluamme, että kaikki jäsenvaltiot esittävät nämä lausumansa, julkilausumansa samojen sääntöjen mukaisesti. Toinen seikka, komission sisäinen tarkastus. No, me olemme 14 kertaa kokoontuneet komissaarien kanssa, pääosastojen johtajien kanssa, ja olemme puhuneet tästä sisäisestä tarkastusjärjestelmästä monta monituista kertaa. Olemme tietysti yhtä mieltä siitä, että komission tulisi toimia tavoitevetoisesti, mutta samanaikaisesti voidaan huomata, että on tiettyjä pääosastojen johtajia, jotka ovat, tai pääosastoja ylipäänsä, jotka ovat parantaneet juoksua, mutta joissain ei ole minkäänlaista parannusta näkynyt, joten tilanne on erittäin tilkkutäkkimäinen edelleenkin. Parlamentin näkökulmasta tärkeää tässä mietinnössä on se, että että komission poliittista ja hallinnollista vastuuta korostetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio täyttää tavoitteet. Erityisen tärkeää meidän mielestämme on se, että Euroopan parlamentin poliittiset tavoitteet, Euroopan unionin poliittiset tavoitteet ja myös komission poliittiset tavoitteet toki ovat olleet johdonmukaisia. Erityisesti kaksi aluetta ovat tärkeitä tässä yhteydessä, nimittäin raken- kohesiorahastot ja ulkoiset toimet. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa näitä varaumia joudumme korostamaan uudelleen ja uudelleen. Tämä, näin on tapahtunut aiemminkin. Ja minä itse esittelijänä joudun tekemään sen johtopäätöksen, että komissio on muodollisesti hyväksynyt meidän varaumamme, mutta ei ole tehnyt mitään asian parantamiseksi. Komissio ei ole reagoinut varaumiimme. Ei, tavoitteita ei ole saavutettu. Ja sen vuoksi voimme ehdottaa kahta johtopäätöstä, joita en ole vielä tosin kirjoittanut raporttiini. Ensinnäkin yksi johtopäätös voisi olla se, että kyllä, hidasta, mutta varmaa parannusta on saatu aikaan EUn varojen hallinnoinnin osalta, ainakin menopuolella toki. Ja tästä seuraten voisimme antaa vastuuvapauden komissiolle. Mutta johtopäätös numero kaksi voisi olla seuraavanlainen, ja sekin täytyy ottaa huomioon. Johtopäätös numero kaksi olisi se, että meidän tulisi aloittaa vuoropuhelu komission kanssa ja vedota komissioon, jotta se laatisi työasiakirjan ja toimintasuunnitelman, joka sisältäisi seuraavat asiat. Ensinnäkin horisontaaliset kysymykset, budjetin hallinnoinnin, kansalliset julkilausumat, komission sisäisen tarkastusjärjestelmän, poliittisen ja hallinnollisen vastuun, monivuotisen takaisinperintäjärjestelmän, ja tulisi keskittyä tämän lisäksi myös ulkoisiin toimiin ja kohesiorahastoihin. Ja kun komissio ö, pystyy kertomaan, että kuinka paljon aikaa se tarvitsee tällaiseen toimintasuunnitelman kehittämiseen, niin siinä vaiheessa voisimme palata keskusteluun. Eli voisimme keskustella uudemman kerran siitä, voimmeko antaa vastuuvapauden komissiolle vaikka emme. Nyt pyytäisin kaikkia kollegoitani pohtimaan tätä asiaa. Meidän täytyy omaksua kanta suuntaan tai toiseen. Haluaisin todellakin nähdä nopeaa parannusta tapahtuvan sen suhteen, miten Euroopan unionin varoja käytetään. Meidän tulisi parantaa tehokkuutta. tehokkuutta varojen kohdentamisen suhteen niin, että voimme olla varmoja siitä, että saamme rahalle vastinetta. Samanaikaisesti haluaisimme nähdä radikaalia parannusta tapahtuvan varainhoidon kurinalaisuuden suhteen ja menopuolen kurinalaisuuden suhteen, koska emme halua todellakaan, että tapahtuu mittavia viipeitä maksatuksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että että kaikkien 27 jäsenvaltion täytyy sitoutua tavoitteeseen, jos parannusta ei näy, niin pelkäänpä, että koko Euroopan integraatioprosessi heikkenee. Haluaisimme, että uusi Euroopan unionin komissio tekisi paremmin, parempaa yhteistyötä parlamentin kanssa, koska kysehän on yhteisesti hallinnoiduista EUn varoista. Kiitos. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Ja nyt annan edustajille puheenvuorot. Neuvosto edustaja sanoi, että äh, ryhmitellään eri kysymykset. Ensiksi edustaja Stas. Äh, äh, Kiitos. Tämä ähm, herra Liberatsken ähm, kanta oli hyvin tärkeä tästä vastuuvapauden antamisesta. On eh, myös valtiosihteerin puhe oli hyvin mielenkiintoinen. Myös tämä vakavuus, jolla parlamentti ja komissio haluavat käsitellä tätä asiaa, tämä, tämä, sitä pitää myös lisätä. Joo. Olen ollut ähm, parlamentin jäsen jo yli kymmenen vuotta. Tämä on nyt jo toinen kerta, kun käsittelen tätä asiaa, mutta en ole saanut sitä vaikutelmaa, että, että tämä olisi menettely, jota, jonka neuvosto ottaisi niin vakavasti. Jos katsomme esimerkiksi tätä valtiosihteerin puhetta, niin 31 prosenttia tästä talousarviosta, että 31 prosentissa on siis 5 prosentin virhetaso. Se tarkoittaa sitä, että virhetaso on usein, jos katsomme siis kohesiorahastoja esimerkiksi, niin näemme erilaisia prosenttitasoja tässä vuosia jo. Tämä valiokunta ähm, on, ollut, on käsitellyt siis sitä asiaa, että meillä on myös vastuu tästä asiasta. Tämä on siis suuri osa talousarviota. Ja sitä siis hallinnoidaan jäsenvaltioiden eli äm, valtiovarainministeriöiden ja komission yhteistyössä – myös ministereillä on siis vastuuta siitä, miten nämä varat jaetaan jäsenvaltioissa. Heidän pitää ottaa huomioon ja valvoa myös sitä, että varoja hallinnoidaan vastuullisesti. Tässä valvontavaliokunnassa ja parlamentissa olemme aina sanoneet, että pitää kehittää järjestelmä, jossa jokainen jäsenvaltio ja jossa myös valtiovarainministeriöt ministerit joka jäsenvaltiossa antavat niin sanotun luotettavuusjulistuksen, jossa siis ministeri niin sanotusti lausuu, että näillä keinoilla, joita minulla on ollut käytettävissäni, niin olen valvonut varojen käyttöä olen myös siis kontrolloinut varain käyttöä ja hyväksyn tuloksen. Ja näin annettaisiin siis tällainen julistus. Tätä ehdotusta neuvosto ei ole kuitenkaan hirvittävästi kannattanut. On muutamia jäsenvaltioita, jotka olisivat varmiita kokeilemaan tätä. Herra valtiosihteeri siis olen, äm, olen siis kuullut, että äm, tätä vastuuvapauden antamista vastaan ollaan oltu. Äm, minä siis haluaisin kyllä vielä tästä kuulla lisää. Äm, emme siis emme siis halua myöntää vastuuvapautta ja äänestämistä vastaan. Haluaisin vielä tietää, aiotaanko neuvostossa keskustella tästä asiasta, jos siis sanotaan, että on tiettyjä heikkouksia ja on tiettyjä virheitä, jotka ovat olemassa ja niistä voidaan tehdä julistuksia, mutta kaikkihan pysyy vanhassa mallissa loppujen lopuksi. Öm, voitteko te siis teidän 26 kolleganne kanssa öm, vastata tähän? Kiitos. Kiitoksia. Meillä on aikaa aina neljään saakka. Meillä on paljon esityslistä kohtia ja viisi puhujaa. Älkää siis äh, puhuko liian pitkään. Äh, Rova Gressle. Wenn man die Resolution des Rates liest, dann denkt man ja, man hat es mit Realsatire zu tun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 Kiitoksia, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, minäkin haluaisin kollegojen rinnalla sanoa, että kyse ei ole nimenomaan Espanjan kuningaskunnasta, mutta sellainen tuntuma, mikä meillä on, että neuvosto ei huomioi riittävästi sitä, miten paljon pitää yhteisön varojen hallintaa parantaa. 80 eh, eh, prosenttia budjetista on yhteishallinnossa ja eh, me toivoisimme, että tässä vastuuvapauskysymyksessä neuvosto osoittaisi hiukan halukkuutta, että se haluaisi paremmalle tolalle asiat. Te ette esimerkiksi koskaan tule täysistuntoon silloin, kun tilintarkastustuomioistuin esittää asian. Olisi mielenkiintoista että osoittaisitte tämän tyyppistäkin kiinnostusta. Me tarvit, tätä ne päätössä lauselmassa ei tule esiin. Haluaisin sanoa vielä esittelijälle, että arvostan häntä kovasti. Tämä on raskasta työtä. Olen pahoillani siitä, että hän aivan ystävällisesti sanon, että olen pahoillani tästä lopputulemasta, koska meillä on myönteinen tilintarkastustuomioistuimen kanta. Siellä ei ole suositusta kuitenkaan. Me odotamme esittelijältä selkeää kantaa. Tämä ei helpota poliittista keskustelua, mutta halusin esittää tässä vielä kysymyksen ministerille. Miten äh, äh, te näette, jonka Greslekin mainitsi, kansalliset tarkastuslausumat, äh, saammeko me jossakin vaiheessa sellaiset, ja jos ei, niin mitä neuvosto ehdottaa? Parlamentti on antanut ehdotuksen tästä asiasta viime vuonna jo. Mitä te esitätte sen tilalle, jos tällaisia kansallisia lausumia ei esitetä? Grazie, onorevole Gerbrandi. Kiitoksia sitten edustaja Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter. Ik eh, sluit mij aan bij het van collega's. Eh. Kiitos. Haluaisin eh, yhtyä kollegoideni mielipiteeseen. Nämä kansalliset ähm, julistukset pitäisi siis, niitä pitäisi jatkaa, koska se on oikein tärkeä väline, jotta jäsenvaltioissa saadaan enemmän avoimuutta. Muutama viikko sitten meillä oli konferenssi ähm, Haagissa kansallisten parlamenttien kanssa ja siellä lausuttiin se toive, että kansalliset parlamentit otettaisiin mukaan paremmin. Minä haluaisin kuulla valtiosihteeriltä, miten hän haluaisi toteuttaa tämän. Kollegat ovat saaneet, sanoneet jo paljon, niinpä puhun lyhyesti. Olen kuullut, että neuvostossa, kun puhutaan siis varainhoidosta, on niin sanottu ei-interventioperiaate, eli ei, ei puhuta usein tai mielellään virheistä. Mielestäni se on kyllä outoa. Mielestäni jos me, me keskustelisimme toistemme kanssa, voisimme parantaa tilannetta. Näyttää se siltä, että jäsenvaltiot eivät olisi kiinnostuneita siitä, miten toiset jäsenvaltiot käyttävät varoja jäsenvaltiossa on siis olemassa ehkä tällaista mielenkiinnottomuutta. Haluaisin siis valtiosihteeriltä kysyä, onko siis eurooppalaisten varojen käyttö, eikö siitä voisi tulla neuvoston esityslistan kohta, eivätkö jäsenvaltiot voisi toisensa jälkeen kertoa varojen käytöstä ja näin voisimme parantaa kontrollia ja voisimme sitten samalla parantaa myös varainkäytön luotettavuutta ja itsekontrollia. Kansalliset julkilausumat ovat siis tärkeitä. Me, me ole, emme ole vielä äänestäneet tästä. Viime vuosina se oli toisen. Kiitos. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen ponnistuksestaan tämän tilia vastuuvapaus raportin laatimisen suhteen. Minulla on muutama huomio, jotka liittyvät Bulgarian ja Romaniaan, erityisesti 147 artiklaan. Niin, en nyt aio porautua tässä näiden artiklojen yksityiskohtiin, mutta haluaisin kiinnittää huomionne ne siihen, että moniin tärkeisiin toimiin on maissamme ryhdytty näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Toimintasuunnitelmia on hyväksytty, kaikki toistaiseksi tehdyt tarkastukset ovat olleet myönteisiä, varoja on jäädytettykin ja haluaisin, että pidätte tämän mielessänne, kun saatatte päätökseen mietintöluonnoksenne. Minä uskon, tämän valiokunnan ja tämän parlamentin objektiivisuuteen. Jos meidän täytyy kiinnittää huomiota kielteisiin asioihin, meidän täytyy myös kiinnittää huomiota edistykseen ja myönteisiin asioihin, ja toivon, että tämän pidämme mielessämme. Kiitoksia, edustaja Geijer. Danke, Kiitos ähm, puheenjohtaja valtiosihteerinä me olemme tässä parlamentaarikkona vaikeassa tilanteessa. Me olemme osa tätä valtiovaliokuntaa, mutta, mutta kun katsomme näitä ongelmia varainhoidossa, voimme keskustella näistä asioista oikeastaan vain komission kanssa. Ja se samalla kun 80 prosenttia on yhteisiä, yhteisiä varoja ja jos sitten neuvosto, neuvosto ei puutu tähän asiaan ja sanoo, että jäsenvaltiot on, ovat vastuussa, niin se on hyvin valitettava asia. Kun katson tätä teidän, teidän mietintöänne, niin minun täytyy kyllä kysyä, miten neuvosto jolla on siis avainasema jäsenvaltioiden varankäytön parantamisessa, miten neuvosto aikoo toteuttaa tämän. Mehän olemme riippuvaisia tästä. Me olemme riippuvaisia dialogista, ei pelkästään komission kanssa, sillä meillä sehän on olemassa jo, mutta myös dialogista neuvoston kanssa. Ja meidän pitää keskustella siitä, miten virhelähteet tässä talousarviossa ehm, ja miten niihin voidaan siis puuttua ja miten ne voitaisiin poistaa. Meillä on erilaisia välineitä, kuten täällä on jo sanottu. Kansalliset parlamentit ovat myös kiinnostuneita tästä, sillä tämähän on aina veronmaksajien rahaa. Raha, joka Saksassa käytetään, se on silti kaikkien jäsenvaltioiden veronmaksajien rahaa, mutta se on samalla myös saksalaisten veronmaksajien rahaa. eikä maltalaisten ja muiden veronmaksajien osuus ole yhtään pienempi. Ja meidän pitäisi nyt teidän pitäisi aloittaa se, että ymmärrätte oman tehtävänne ja myös sen, että miten kansalliset ja alueelliset hallinnot käyttävät tätä rahaa. Kansalliset lausumat ovat siis yksi mahdollisuus toteuttaa tämä, tämä avaintehtävä. Ehkä olette siis valmis ottamaan askeleita tähän suuntaan. Kiitos. Grazie. Onorevole Kiitoksia, edustaja Sondergaard. Tack. Ett helt kort spörsmål, herr minister, i förlängelse av Niin, ihan lyhyt kysymys vain ministerille liittyen siihen, mitä taas sanoi. Eli mitä Koreperin kokouksessa tapahtui? Olen ymmärtänyt, että tehtiin päätös, lope, päätös olla antamatta vastuuvapautta. Mitkä maat vastustivat ja mitkä äänestivät tyhjää. Ei teidän tarvitse nimetä näitä maita, mutta olisi mukavaa saada tietoa siitä, että oliko sellaisia maita, jotka äänestivät vastaan tai tyhjää. Honorable Ayala. Kiitoksia, edustaja Jala. Gracias. Kiitoksia. Niin minä äh, halusin äh, kiittää valtiosihteeriä siitä, että hän on paikalla, äh, koska tämä vierailu on heti neuvoston kokouksen jälkeen. Tässä käsitellään asioita, jotka huolestuttavat myös tätä valiokuntaa. Ja yksi näistä näkökohdista ovat olleet kohesiopolitiikan tulokset ja se, että ei pitäisi olla mitään epäilystä siitä, että nämä varat, joita on hyvin paljon, hyvin merkittävä osa yhteisrahoituksessa, sekä yhteisön että Euroopan rahastojen pitäisi olla hyvin avoimia, läpinäkyviä, ja tästä kommentoivat jo kollegat. Tietenkin Espanjan tapauksessa, Espanjassahan on puheenjohtaja maa, ja siellä kohesiopolitiikka on menestynyt hyvin. Ja tässä viitataan valvontakysymyksiin, jotka eh, liittyvät niihin maihin, jotka ovat saaneet kohesiorahastosta varoja. Tässä mielessä minä haluaisin, että valtiosihteeri selventää sitä, miten Espanja voisi auttaa meitä puheenjohtajavaltiona, koska joissakin tapauksissa ehm, varsinkin tietyissä jäsenvaltioissa, Belgia esimerkiksi, ja Hollanti eh, esimerkiksi Belgiassa on myös liittovaltiorakennetta. Eh, niinpä ehkäpä Espanja eh, tässä keskustelussa, jota käydään juuri tällä hetkellä siitä, miten parannetaan ja yksinkertaistetaan avoimuutta, saatavuutta, mm, kuluosuutta ja valvontaa varsinkin Millä tavoin Espanja voisi puheenjohtajavaltiona auttaa eh, siinä, että eh, Belgia, Iso-Britannia, Saksa, nämä maat, joissa eh, toimivaltuudet yhteisrahoituksen osalta esimerkiksi ovat hyvin hajautettuja ja niinpä ne tulevat paremmin perille kansalaisille, mutta siinä on paljon enemmän ongelmia valvonnassa. Minä haluaisin tietää tästä keskustelusta, miten Espanja voisi tässä suhteessa meitä auttaa. Tässä puhutaan myös rakennerahastojen tai kohesiorahastojen rahaston uudelleen kansallistamisesta, joka olisi vaara. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron vielä valtiosihteerille. Haluaisin itse vielä esittää viimeisen kysymyksen. Aivan äskettäin saimme lukea tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 2008 vuodesta. Edelleen virheitä on hyvin paljon, niin kuin muutkin edustajat ovat sanoneet. Ne ovat hyvin vakavia virheitä lähellä petoksia. Kysyisin, mitä neuvosto aikoo tehdä ajatellen niitä jäsenvaltioita, jotka Eh, liian pitkän aikaa jo ja liian usein ovat olleet vastuullisia petoksista eh, yhteisön varojen osalta. Miten tätä voidaan ennaltaehkäistä? Miten voidaan vahvistaa niitä eh, toimia, joilla sanktioidaan? Ei miten. Miten kannustetaan jäsenvaltioita tähän? En tiedä, voiko neuvosto antaa mitään takuviestiä tässä ja nyt äh, sitten valtiosihteerin puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti kaikille näistä kommenteista ja äh, teidän näkemyksenne äh, mm, ovat sellaisia, että minä viittaan niihin Ähm, asioihin, joita otitte tässä esille. Haluan muistuttaa teille vielä siitä, että tässä puheenvuorossani halusin äh, neuvoston puolesta sanoa, että meidän mielestämme hallinnointia pitää parantaa ajatellen yhteisön budjettia. Tässä mielessä äh, me olemme aivan samaa mieltä lähtökohdista teidän kanssanne. Meidän mielestämme on vielä parantamisen varaa, mutta vaikka näin sanonkin, niin meidän eh, ei pidä sekoittaa asioita toisiinsa. Eh, tietenkin aina voi mennä paremmalle tolalle, mutta ei eh, pidä myöskään liioitella mm, puhua niin kuin meillä olisi sellaisia ongelmia, jotka, joita ei voida hyväksyä. Näin ei suinkaan ole koska meillä on budjettihallinto, jota voidaan vielä parantaa, mutta se ei ole niin epätyydyttävä niin kuin voitaisiin päätellä joistakin teidän puheenvuoroistanne. Jos nyt katsotte yksityiskohtaisesti näitä tilintarkastustuomioistuimen näkökohtia, siellä nähdään, että alun perin nämä virhetasot ovat olleet korkeampia, hyvin korkeita, ja 0,5 on äh, kaiken kaikkiaan tämä virhetaso tällä hetkellä ajatellen äh, rahastoja. Meidän täytyy suhtautua asiaan vakavasti ja laittaa asiat omaan kontekstiinsa. Äh, eli minkälaisia virhetasoja löytyy. Oli, olisi vakavampaa, jos olisi todellakin petoksia tai käytettäisiin näitä varoja väärin, mutta nämä prosenttiluvut ovat hyvin alhaisia. Petoksen osalta pitää olla nollatoleranssi, mutta ei pidä sekoittaa näitä virheitä ja petoksia. Meillä on siis parantamisen varaa, mutta ei pitäisi liioitella eikä vetää johtopäätöksiä, että jollakin tavoin budjettihallinto on huonoa, koska se ei sitä ole. Ja äh, tässä äh, voitaisiin äh, todellakin asettaa kyseenalaiseksi sellaiset politiikan alat, jotka ovat kuitenkin menestyneet erittäin hyvin, ja se olisi epäoikeudenmukaista. Ja sitten toiseksi, on virheitä ja voidaan parantaa tilaa. Se on aivan totta. Näin neuvostokin on, neuvostokin on arvoi, arvioinut koska virheitä on. Asiat eivät ole ideaalitilassa eivätkä täydellisiä, mutta tilintarkastustuomioistuimen presidentti hän otti nimenomaan nämä virhekysymykset ja hän sanoo näin, monissa eh, näkökohdissa on korkea virhetaso, mutta virheet johtuvat siitä, että lainsäädäntö on hyvin monimutkaista. Ja niinpä näin sanoo eh, tilintarkastustuomioistuimen eh, puheenjohtaja. Ja tässä meillä on todellakin sieltä tuomioistuimesta suositus siitä, mitä pitäisi tehdä. Ja siellä sanotaan aivan selvästi, että pitäisi yksinkertaistaa. Minä haluaisin puhua yksinkertaista, eh, sen sijaan, että puhutaan yksinkertaistamisesta, eh, vaan siitä, että meidän pitää toimia ahkerammin. Meidän pitää tehdä eh, valvontaa, joka on automaattisempaa. Näin pitää toimia, koska meidän maissamme meillä on tällainen valvontajärjestelmä, joka toimii tehokkaasti ja taidokkaasti jos me voimme tehdä sen omissa maissamme, niin meidän pitäisi pystyä tekemään sama myös koko Euroopan tasolla. Ja sitten äh, tässä on todellakin työsarkaa yksinkertaistamista pitäisi edistää ja minä haluaisin puhua äh, siitä äh, toisella nimellä sanoa, että pitäisi asiat tehdä taidokkaammin ja me saimme aikaan lähes tulkoon yksimielisyyden, että tarvitaan yksinkertaistamista. Mm, tämä oli tärkeä ministerikokouksen johtopäätös viime viikkoiselta kokoukselta. Ja sitten hyvin konkreettinen asia. Tämä suositus saatiin tosiaan aikaan se hyväksyttiin yksimielisesti sekä Koreperissä että neuvostossa, ECOFin neuvostossa. Kukaan ei ollut vastaan. Tämän tiedon minä olen saanut. En tiedä, mistä tämä teidän tietonne tulee. Sitten kansalliset tarkastuslausumat. Neuvoston kanta on selvä. Kansalliset lausumat ovat hyödyllisiä niiden pitää olla yksi mahdollisuus näille maille ja ne pitäisi hyväksyä. Neuvosto suhtautuu myönteisesti, mutta joissakin maissa se on hankalaa, koska siellä on hyvin monta eri hallinnan tasoa. Ja tässä minä puhun neuvoston nimissä, mutta voin antaa tästä Espanjan esimerkkinä, koska siellä on hyvin hajautettu hallintojärjestelmä nämä kansalliset lausumat. Se olisi hyvin hankalaa, koska on eritasoisia hallintoja, mutta ne olisivat hyödyllisiä niistä olisi apua. Mutta ö, joissakin maissa ö, se olisi hyvin hankalaa saada aikaan. Ja sitten toinen konkreettinen ö, kysymys tästä, onko syypäänä sitten Italia, Espanja tai Kreikka. Ei tässä mennä, sormella osoittelemaan. Ja lopuksi sitten vielä kysymys siitä, miten me voimme jatkaa tätä työtä. Meillä on useita toimintalinjoja. Yksi on hyvin selkeä. Eli meidän pitää yksinkertaistaa menettelyjä, meillä on sellaisia menettelyjä, joita voidaan yhä parantaa ja tämän parissa teemme töitä. Haluan muistuttaa teitä kuitenkin vielä siitä, että meillä on hyvin rikas hallintokulttuuri, hyvin erilaisia eh, elimiä ja meillä on sellaisia toimielimiä, jotka tekevät töitä tämän kysymyksen parissa. Ja eh, ei kannata keksiä mitään uudestaan. Ja tällä tavoin me aiomme mennä asiassa eteenpäin, jotta voisimme parantaa varainhoitoa Euroopan tasolla. Ja sitten kysymys, hankala kysymys parlamentin, Euroopan parlamentin ja poliittiset kansalliset kansalliset poliittiset elimet, mikä on tässä suhde, miten äh, tämä suhde ilmenee. Pitäisi miettiä sitä, millä tavoin voitaisiin käyttää hyödyksi tätä suhdetta. Eli äh, kansalliset äh, viranomaiset. Meillähän on jäsenvaltioissa omat, omat omat valvontajärjestelmämme. Tämä on tietenkin tärkeä näkökohta eh, ja siihen ei ole mitään suoraa vastausta, mutta eh, tässä kyse on nimenomaan tasapainosta, miten se muuttuu. Ja vielä lopuksi haluan kiittää eh, kiittää teitä, koska meillä on ollut oikein eh, hyvä vuoropuhelu. Eh, olemme eh, samoilla linjoilla, samat huolenaiheemme ovat. Haluan painottaa sitä, että voimme edelleen mennä tässä asiassa eteenpäin. Erittäin tärkeää, että neuvostokomissio ja parlamentti, me toimimme kaikki yhdessä, jotta voimme parantaa varainhoitoa Euroopan unionin tasolla. Tämä on se viesti, jonka haluan antaa neuvostosta, ECOFIN neuvostosta. Meillä on tärkeä tehtävä, jotta voimme parantaa hallintoa, mutta ei pidä myöskään liioitella on hyvä, että parannetaan asian tilaa, mutta meidän täytyy myös miettiä poliittista ulottuvuutta, oli kyse sitten maatalouspolitiikasta tai muista politiikan aloista, koska meillä on sellaisia politiikan aloja, jotka toimivat erittäin kohtuullisesti. Eli teemme edelleen töitä rakentavasti. Emme halua kyseenalaistaa sopimuksia ja tätä yhteistä hyvä, jota meillä Euroopan unionissa on. Kiitos. Ringraziamo il consiglio nella persona del... Kiitoksia kovasti. Herra Okanja, valtiovarainministeriön valtiosihteeri. Ja seuraavaksi menemme vastuuvapaus 2008 mietintöön numero 5 esityslistalla. Ja Ja e, seuraavaksi e, annan puheenvuoron herra Liveraskille. Kiitoksia jälleen kerran puheenjohtaja. Ministeri esitteli meille jo asian ja se oli aika yhteneväinen sen kanssa, mitä itse jo aiemmin sanoin, mutta parin seikkaan kiinnittäisin huomiota – Ensinnäkin siihen, että me emme puhu petoksista. Minun mietinnössäni ei kyllä mainita sanaa petos, kun puhutaan budjetin täytäntöönpanosta. Tehkäämme tämä selväksi. Emme myöskään sano sanaakaan minkään politiikan kyseenalaistamisesta, sen enempää kohesiopolitiikan kuin maatalouspolitiikankaan. Ei, me puhumme ihan eri asioista, nimittäin tuloksista ja kustannuksista puhumme talousarvion toteuttamiskurista ja taloudellisten voimavarojemme käyttämisestä. Ja siksi haluaisin korostaa seuraavaa asiaa. Me sanomme selvästi, että tilanne Euroopan unionissa on yleisesti ottaen parantumassa, mutta varaumia on, ja ne mainitaan mietinnössä. Yksi varaumamme aihe on parannusten nopeus. Se on aivan liian hidasta. Tämänhetkisellä tempolla menisi 20 vuotta ja kolme kuukautta, jotta budjetista, jotta budjetissa päästäisiin eroon tästä kahden prosentin virhemarginaalista. Ihan liian hidasta toimintaa. Ja haluaisin yksiselitteisesti vielä sanoa seuraavan asian, ja toivottavasti komissio reagoi tähän. Onko mahdollista, tämän vuoden loppuun mennessä. Onko mahdollista saada teiltä vastausta siitä, voidaanko kansalliset tarkastuslausumat antaa jatkossa yhdenmukaisena, yhdenmukaisessa muodossa? Me haluamme selkeitä vastauksia. Voimmeko me saada nyt tähän kysymykseen selkeän vastauksen? Ja, ja seuraavaksi haluaisimme selkeän julkilausuman menettelyiden yksinkertaistamisesta, erityisesti rakennerahastojen ja kohesiorahastojen osalta, mutta niin ikään haluaisimme vastauksia ennakkomaksatuksista. Mitä tapahtuu niille rahoille, joita hallitukset ovat jo vastaanottaneet? Onko raha käytetty johonkin? Miten se on käytetty? Onko se käytetty niin, että tämänhetkinen budjettitilanne paranee? Onko rahaa investoitu tavalla, jolla se olisi tullut investoida? Näiden asioiden suhteen minulla on varaumia. Ne liittyvät tämän 11 prosentin vuotuiseen tasoon vuodesta toiseen ja vuodesta toiseen. Tällainen peli ei vetele. Sitten ulkoiset toimet. Ulkoiset ulkoisissa toimissa virhemarginaali on yli 14 prosenttia. Tämä on vielä pahempi. No, joka tapauksessa 11 prosenttia on jäsenvaltioiden sisällä oleva virhemarginaali, ja tässä kohtaa kyllä tilannetta voitaisiin todentottakin parantaa. Joten kaikki yksityiskohdat on nyt pistetty pöytään ja haluaisin komissiolta vastauksia. Kuinka paljon aikaa komissio tarvitsee siihen, että voitte esittää meille asiakirjan, työasiakirjan, johon sisältyisi myös mielellään toimintasuunnitelma, uskottava sellainen. Me olemme kyllä jo jokin aika sitten saaneet yhden toimintasuunnitelman. Se hyväksyttiin muodollisesti komissiossa Mutta sen jälkeen ei mitään tapahtunut, mitään parannusta ei ole tapahtunut. Joten, joten tarvitsemme jonkinlaisen seurantasuunnitelman. Ensinnäkin sen tulisi sisältää selkeä lupaus siitä, että komissio kollegiona koordinoi työtään horisontaalisesti. Ja toiseksi, haluaisimme tietää, että mitä toimia komissio ehdottaa minkälaisissa takarajoissa, mitkä, mikä on takaraja toiminnalle. Siis puhun tässä nimenomaan budjetin hallinnoinnista. Ja mielestäni komission tulisi itsekin tietää, miten nämä ongelmat ovat kasautuneet vuodesta toiseen ja rahastoja, rahoja ei ole käytetty niin kuin ne olisi tullut käyttää. 14 prosentilla vuo vuoteen 2001 mennessä oli jo ähm, kertymä ollut. Eli järjestelmä ei todellakaan toimi. Ja sitten kansalliset tarkastuslausumat ja niiden metodologia. Voimmeko tämän vuoden loppuun mennessä saada aikaan yhtenäisen metodologian? Voitteko vastata heti vai tarvitsetteko äh, kuukausia vastauksen antamiseen? Jos näin on, niin koko menettely tulisi jäädyttää siksi aikaa, kunnes komissio pystyy antamaan meille vastauksen. Ja sitten toinen ongelma on vielä tämä komission poliittinen ja hallinnollinen vastuunkanto. Ja puhun tästä myös omassa mietinnössäni. Komission tulisi kantaa vastuuta Euroopan unionin poliittisista tavoitteista – koska Euroopan komissio ei todellakaan ole mikään eristyksissä oleva olio. Ei tässä ole kyse siitä, että komissio on olemassa itseään varten. Ei. Komissio on väline. Komission täytyy auttaa Euroopan yhteisöä tai unionia saavuttamaan tavoitteensa. Ja sitten tämä ohjelma, joka liittyy takaisin perintään. Me halusimme nimenomaan kertoa teille, että me tiedämme, mitä, mitä on tapahtunut, mitä, miten varoja on kohdennettu, miten niitä on käytetty ja miten jäsenvaltiot ovat hyötyneet näistä varoista. Joten nyt kysyn komissiolta, kuinka paljon aikaa tarvitsette? Keskeytämmekö me tili- ja vastuuvapausjärjestelmän ja odotammeko me, kunnes teillä on antaa meille vastaus tähän kysymykseen? Koska tämä uusi parlamentti haluaa aloittaa yhteistyön uuden komission kanssa, sanotaan nyt, että puhtaalta pöydältä, mitä tulee budjetin täytäntöönpanoon. Me haluamme siis selkeät säännöt uusista talous- talousarviokehyksistä. Tämä on meidän tavoitteemme ja uskon, että puhun tässä kaikkien kollegoiden puolesta. Muut esittelijät ovat varmasti minun takanani tässä, kun haluan peräänkuuluttaa selkeitä vastauksia komissiolta. Puhun nyt kohdasta viisi. Kohta viisi on oikeastaan tyhjä. Siinä ei ole mitään, joten lopetammeko me nyt tämän koko tilijavastuuvapauden hetkeksi, vai jatkammeko me sitä Keskustelemmeko me siitä vielä? Me haluamme vastauksen. Eh, Kiitoksia. Jo Anna. Kiitos herra Liberatski ja nyt ähm, komission jäsen, olkaa hyvä. Mr. President, thank you. Honorable members. Kiitos hyvät parlamentin jäsenet ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Haluaisin aloittaa kiittämällä teitä siitä, että sain ensimmäisen kerran toimikaudellani puhua teille. Tämä on minulle suuri ilo olla täällä tänään, sillä haluaisin jakaa teidän, äh, teidän kanssanne tietoja, jotka ovat lupaavia. Meillä on ollut monia vuosia huonoja uutisia ja olemme puhuneet oikeutetusti heikkouksista tässä järjestelmässä. Minullakin on huolenaiheeni. Minäkin sanoin sen jo parlamentin kuulemisessa. Haluamme tiukkoja toimenpiteitä, jotta e, epäkohdat, heikkoudet ja petokset estetään. Haluaisin tänään toistaa tämän sitoumuksen ja haluaisin sanoa, että e, komission toimintasuunnitelma on, olen siihen tyytyväinen. Toimintasuunnitelma on prosessin päätös, jonka Euroopan tilintarkastustuomioistuin e, muun muassa aloitti. Äh, vuoden 2006 vastuuvapausmenettelyssä. Siitä lähtien komissio on tarkasti toteuttanut kaikkia näitä toimia. Ja ähm, me olemme tehneet yhteistyötä. Mitkä siis ovat toimintasuunnitelman ähm, toimet? Haluaisin kertoa neljästä toimesta. Ensinnäkin olemme tehneet 50 tilintarkastusta ähm, korkeariskisistä toimista. Niinpä äm, heikkouksien, heikkouksien riski on ollut korkeampi ja olemme siis tunnistaneet riskialueita sekä tarvittavia toimia. Me jatkamme tätä tärkeää tilintarkastusta, jotta voimme siis toteuttaa valvontarooliamme. Toiseksi me Olemme myös äm, korjaustoimiamme parantaneet. Kolmanneksi olemme vahvistaneet tilintarkastustoimien tuomioistuimen tunnistamien heikkouksien, heikkouksien puuttumisen. Komissiolla on tiukka lähestymistapa näihin, näiden virheiden korjaamiseen. Nämä kolme, näillä kolmella toimella on ollut suuri vaikutus olemme siis vain äm, vuosina 2 ja 2008-2009 ähm, päässeet 57 miljardin tulokseen. Äm, ja vuosina 2008-2009 me päässeet 7,4 miljardin tulokseen. Tämä on, äm, on siis parantanut meidän tulostanne. Ja sitten korjaustoimet ja olemme siis auttaneet jäsenvaltioita parantamaan varainkäyttöä. Nämä neljä avaintointa ja äm, vuoden 2007-2008 ennaltaehkäisevät toimet myös kansallisten jäsenvaltioiden on siis antanut ilmoituksia näistä ja Ja ennen kuin mitkään väliaikaiset maksut voidaan toteuttaa, niin ilmoitukset on saatava. Meidän pitää, meillä on ensimmäisiä tietoja siitä, että 2007-2013 kauden toiminta on parantunut. Komissio on toteuttanut tilintarkastuksen maksuilmoituksesta tällä kaudella ja se saatiin vuoden 2009 toukokuussa me olemme siis saaneet väliaikaisia tuloksia ja niiden mukaan virhetaso on huomattavasti alhaisempi kuin 2000-2006 kaudella. Ja se on vielä parempi nyt. Olemme siis saaneet positiivisia tuloksia aikaiseksi, vaikka niitä voi tulkita varovaisesti. sillä nämä toimet on rajoitettu vain 15 jäsenvaltioon. Öm, 94-99 kaudella öm, virhetasoa saatiin alennettua kaikkien tarkistusten ja korjaustoimien avulla. Me olemme siis ylpeitä siitä, että toimet ovat tuottaneet myönteisiä tuloksia. Tämä vaikutusraportti osoittaa, että komissio on parantunut, äm, parantanut äm, varainhoidon hoitoa ja olemme luoneet perusteet äm, virheriskin alentamiselle. Ja niinpä pidämme toimintasuunnitelmaa toteutettuna ja tavoitteita saavutettuina. Mutta työhän ei lopu tähän. Toimet ovat nyt ähm, arkipäiväistä työtämme ja haluaisin nyt ähm, pyytää puheenjohtajaa antamaan puheenvuoron eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Niinpä annan komission jäsenelle puheenvuoron. Kiitoksia. Arvon jäsenet, haluaisin toistaa saman kuin komissaari Haan juuri sanoi. Tämä on mahdollisuus paitsi tavata uusia jäseniä, tämä on myös erittäin tärkeä tilaisuus siltä kantilta, että voimme korostaa sitä, kuinka merkittävistä rahoitusvälineistä on kyse. Minun tapauksessani kyse on ra- rakennerahastosta ja sosiaalirahastosta. 10 miljardia euroa on sen budjetti. Kun Barroso ehdotti minulle tätä salkkua, siis työllisyys, sosiaaliasiat ja osallistaminen, niin tiesin, että kyse ei ole ainoastaan työlainsäädännön laatimisesta, vaan siitä, että täytyy myös pitää kurissa merkittävä budjetti, valvoa sitä ja hallinnoida sitä. Ja jos kohta jäsenvaltioiden oikeus on hallinnoida ohjelmia tästä rahastosta, niin nimenomaan komissio on yksin vastuusta, vastuussa varojen moitteettomasta käytöstä, varainhoidosta, ja sen pitää huolehtia siitä, että kaikki valvontamekanismit ovat paikallaan. Aiemmassa työssäni ö, perehdyin jo ö, tähän varainhoidon piirteeseen ja aion jatkaa tätä. Joten minä olen täysin tietoinen tästä asiasta, asiasta ja sen lisäksi olen tyytyväinen vuodessani ottaa tämän vastuullisen tehtävän vastaan. Tietenkin tarvitsen ulkoisten eh, tilintarkastajien eh, apua niin tilintarkastustuomioistuimen kuin tilin- ja vastuuvapausviranomaisenkin, ja siksi olen iloinen, että voin käydä vuoropuhelua kanssani jo tässä vaiheessa. Aivan kuten Johannes juuri sanoi, komissio on sitä mieltä, että toimintasuunnitelman yleinen tavoite on saavutettu ja olen iloinen voidessani kertoa teille, että toimien täytäntöönpano on tuonut muassaan myönteisiä ähm, tuloksia kaikille kolmelle ohjelmointikaudelle. Äh, 94 ja 99 ohjelmointikaudella keskityttiin äh, valvontaprosessiin ja äh, korjaustoimiin. 800 64 miljoonaa euroa on korjaustoimien mitta mm, sosiaali- ja kohesiorahaston osalta. Sitten vuosille, ja vuosille 2009 saakka tämä eh, pätee. Tämä tulee 1,4 miljardin lisäksi, jotka liittyvät toimintasuunnitelmaan ja korjauksiin. Mitä tulee vuoden 2006 ohjelmointitaudelle, komissio on lisännyt tarkastustoimiaan ja valvonnut sitä, kuinka korjaustoimintasuunnitelmia on täytäntöönpantu jäsenvaltiossa. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja komission teke- huomaamia virheitä on korjattu. Ja nämä korjaukset ovat 2,9 miljardin euron summa, summassa vuosina 8 ja 9 verrattuna 2,1 miljardin summaan ennen tätä toimintasuunnitelmaa. Komission toimet johtavat myös siihen, että raportointijärjestelmää jäsenvaltiossa parannetaan. Komission osastot ovat päivittäneet vuosittaisten yhteenvetojen suuntaviivoja ja jos jäsenvaltiot asianmukaisesti ja ajanmukaisesti täytäntöönpanevat ö, töitä jo nyt, niin aina parempi. Ja vuoden 2000, 2006 ohjelmien osalta parannusta onkin jo saatu vaan aikaan. Mitä tulee vuosien 2007 ja 2013 ohjelmointikauteen, komissio on ottanut käyttöön ennaltaehkäiseviä toimia, jotka liittyvät muun muassa jäsenvaltioiden hallinnointia ja valvontajärjestelmiin ja kansallisiin tarkastusstrategioihin ennen kuin mitään alustavia maksatuksia hyväksytään. Vuonna 2006 hyväksyttiin sääntöjä vuosien 2007-2013 ohjelmointikauden eh, kautta koskevia sääntöjä. Ne ovat nyt yksinkertaisempia kuin aiempien kausien. Lisäyksinkertaistuksia tehtiin vuonna 2009. Erityisesti, jotta voitaisiin eh, hallinnoinnin eh, virheitä vähentää, kustannuslausumaa on yksinkertaistettu niin, että säännöt, jotka koskevat könttäsummia, niitä on yksinkertaistettu ja epäsuorien kustannusten kustannuksiin liittyviä sääntöjä on niin ikään yksinkertaistettu. Monimutkaisia alueita, kuten tuottoa muodostavien hankkeiden osalta niin ikään ja järjestelmiä on yksinkertaistettu. Komissio on sitä mieltä, että toimintasuunnitelmaa on nyt täysimittaisesti täytäntöön pantu, mutta toki haluamme edelleenkin pitää tämän hyvän vauhdin päällä ja tulemme, haluamme myötävaikuttaa valvontakapasiteettiimme niin, että voimme antaa osvittaa ja tarvittaessa voimme jopa keskeyttää maksatukset ja tehdä oikaisuja. Kiitoksia. Grazie. Do la parola al... Kiitoksia kovasti kerran komission jäsen Semeta, jos haluatte, voitte puhua tässä vaiheessa. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vastata joihinkin kysymyksiin, joita esittelijä Liberatski esitti. Ja aivan ensiksi se, että täällä on paikalla kolme komission jäsentä, mm. Mm, se osoittaa, että uusi komissio on valmis toimimaan kollegiona ja ottaa täyden vastuun, mitä tulee vastuuvapausmenettelyyn. Me jatkamme tämän tyyppistä työskentelyä ja yhdistämme voimamme, jotta voimme saada aikaan parannuksia tässä prosessissa. Mitä tulee niin, kuulitte juuri esittelyn siitä, miten tämä toimintasuunnitelma on täytäntöönpanto. Ja se, siinä nähtiin, että ne toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty, ne saavat aika merkittäviä parannuksia, kun katsotaan EU-rahastojen käyttöä. Uskon vahvasti, että me emme tarvitse 20 vuotta myönteiseen tarkastuslauselmaan tai lausumaan. Sen sijaan uskoisin, että tämän tyyppisellä yhteistyöllä kollegiona me saamme aikaan sen, että pääsemme tavoitteeseen mahdollisimman nopeasti yhdessä teidän kanssanne. Mitä tulee toimintasuunnitelmaan, niin muistatte varmasti, että edellinen puheenjohtaja pyysi minua esittämään äh, toimintasuunnitelman äh, kolmen kuukauden kuluessa ja voin vakuuttaa teille, että näin tullaan tekemään ja esittelen äh, toimintasuunnitelman heti kun sen aika tulee ja siinä esitetään myös aikataulut täytäntöönpanolle. Grazie. Kiitoksia. Ja nyt haluaisin äh, aloittaa tästä keskustelun. Lyhyitä kysymyksiä, olkaa hyvä, koska tämä äh, pitää saada päätökseen tämä esityslista kohta viiteen mennessä. Edustaja Gresle. Ähm, kiitos komissaari. Olemme iloisia siitä, että komissio on nyt äh, vihdoinkin virassa ja voimme komission jäsen kanssa keskustella. Haluaisin kysyä yksinkertaisesti, ähm, oletteko todella tosissanne näistä menestyksistä? Me emme voi, siis, voi näistä tuloista olla varmoja. Komissio lupaa kyllä kaikenlaista joka vuosi, että tällaista ja tällaista tehtäisiin, mutta loppujen lopuksi tuloksiin ei päästä. Ja niinpä haluaisinkin sanoa, että olkaa varovaisia näiden lukujen kanssa. Kun katsomme rakennerahastoa, niin 11 prosenttia on epäoikeutetusti annettu. Tämä on noin 2,7 miljardia euroa vuodessa. Tämä seitsemässä vuodessa siis tekee, jos olen nyt oikeassa, niin 20, vähän alle 20 miljardia euroa. Jos sitten katsomme tuloja, eli 20 miljardia euroa, jotka on epäoikeutetusti maksettu, niin tämä on vain yksi esimerkki. Voin mm, mainita myös muita esimerkkejä. Eli jäsenvaltio on saattanut maksaa vain 55,1 miljardia euroa takaisin. Jäsen, valtiot ovat siis vastuussa hallinnasta, mutta tämä kaikkihan on kalliimpaa. Ette voi siis todella väittää, että tämä järjestelmä toimii. Olisi siis nyt aika, että me siis pääsemme menestykseen näiden, näiden varojen takaisin perinnässä tilintarkastustuomioistuinhan sanoo myös, että tämä ei toimi. Milloin voimme siis toivoa menestystä tässä asiassa? Kiitos. Grazie. Chi vuole rispondere? Kiitoksia. Kuka haluaisi komission puolesta vastata? Olkaapa hyvä. Ja zunächst darf ich mich bedanken. Haluaisin ensiksi kiittää Ensinnäkin tiedän kyllä näistä luvuista ja että niiden kanssa pitää olla varovainen sen suhteen, ovatko ne kestäviä ja luotettavia. Olen kyllä varovainen, enkä sano tässä mitään lopullista, mutta sen mukaan, mitä tähän mennessä olen nähnyt, niin ähm, tulee kyllä olemaan niin, että toimintasuunnitelman täytäntöönpano on tuonut mukanaan huomattavia parannuksia ja että näiden toimenpiteiden kestävyys voidaan vasta tänä vuonna arvioida. Kuten tiedätte, tässä asiassa on tiettyä viivästystä ohjelmointikausien suhteen. Me siis vasta nyt näemme tarkemmin tämän kauden mukaisesti, miten toimintasuunnitelma on vaikuttanut. Meillä on tässä tietoja arviointeja, ne näyttävät, että että olemme yksilukuisessa, yksilukuisella alueella. Mitä sitten tulee takaisin perintään, niin haluaisin antaa pääjohtaja Arnoldille tässä sanan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Aivan ensiksi haluaisin painottaa sitä, että kun käytetään tätä menetelmää, jota tilintarkastustuomioistuin käyttää, eh, tähän eh, on kiinnitetty huomiota eh, ei ole korrektia muuttaa näitä virhetasoja suoraan rahasummiksi. Tämä liittyy tilintarkastustuomioistuimen menetelmiin. Ei ole myöskään korrektia lisätä kumuloivasti vuo, eri vuosia, koska kyse on tuomioistuimen järjestelmästä. Tämän tyyppistä tarkastelua me emme voi käyttää. Me olemme tässä tähän mennessä pyrkineet saamaan asiaan selvää siten, että katsomme sitten, kun kausi on loppunut ja kaikki korjaukset on tehty, niin mikä on jäljelle jäävä virhetaso ja ainoa eh, kausi, joka oli tällä tavoin käytössä, oli 94-99 kausi ja komission jäsen Haan sanoi, että tulokset julkaistaan ja ne ovat paljon alhaisemmat kuin 11 prosenttia. Sitä huolimatta me haluamme varmistua myös siitä, että kyseessä ei ole yksittäinen tapahtuma. Näin toimimme myös 2000-2006 kauden osalta sen jälkeen, kun tämä kausi on viety päätökseen ja me olemme pyytäneet tilintarkastustuomioistuimen kollegoita tekemään yhteistyötä kanssamme, eh, eh, jotta sovelletaan mm, kyseistä metodologia. Me olemme yrittäneet myös tarkastella sitä, mikä on tilanne äskettäisissä menoerissä ja kun katsotaan äskettäisiä menoja ajatellen kautta 2007-2013, yritimme tehdä ikään kuin mini-dassin samaa menetelmää käyttäen kuin tilintarkastustuomioistuin. Siltä sen tiedon pohjalta, mitä käytössä oli viime syksynä. Ja tässä tullaan myös uuden kauden menoihin kaikkien niiden ennaltaehkäisyjärjestelmien jälkeen virhetaso on paljon alhaisempi kuin 11 prosenttia. Totta kai tämä johtaa meidät äh, hiukan optimistisempaan näkemykseen ajatellen tulevaisuutta. Se ei tietenkään mitenkään tarkoita sitä, että meidän pitäisi vähemmän ponnistella tulevaisuudessa. Mitä tulee sitten korjauksiin, äh, niin äh, meillä on useita erilaisia skenaarioita nähtävissä. Ensinnäkin jäsenvaltioiden tekemät, itse tekemät korjaustoimet ja ne varat, jotka tällä tavoin korjataan, ne voidaan käyttää jäsenvaltioissa kuluina, koska me tietenkin toivomme, että saamme aikaan paikan päällä kuluja, jotka käytetään kehitykseen. Ja sitten toinen mahdollisuus on se, että komissio löytää virheet ja keskustelee jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltio hyväksyy komission laskelmat ja korjaa sitten itse toimensa. Ja tässäkin jälleen kerran jäsenvaltio ei menetä näitä rahoja. Ja sitten viimeinen vaihtoehto on se, että komissio löytää virheet ja jos jäsenvaltio ei ole samaa mieltä siitä, että nämä virheet pitäisi korjata, ja näissä tapauksissa komissio asettaa nettokorjauksen tälle maalle ja silloin maa menettää nämä varat perustuen niihin lukuihin, joita meillä on käytettävissä me 2008 ja 2009 vuosilta noin 3,8 miljardia euroa on tehty koko järjestelmässä jäsenvaltioissa ja komissiossa yhteensä. Ja tämä, on, tämä oli noin 3,5 miljardia euroa edellisenä vuosina Nämä tiedot voimme antaa teillekin käyttöönne ja ne löytyvät myös tuolta toimintakertomuksesta. Ajala. Kiitoksia, edustaja Ajala. Kiitoksia. Niin, kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada tänne uusi, uudet komissa, komission jäsenet paikalle keskustelemaan aiheista, jotka meitä kiinnostavat. Me saimme tässä hyvin paljon tietoa. Me saimme tämän kertomuksen, emme ole vielä käyneet sitä kovinkaan tarkasti läpi. Kyse on toimintasuunnitelmasta. Minä haluaisin tarkistaa tämän asian. Ja se liittyy siihen, että voidaan antaa tietoa kattavammin siitä, kun puhutaan mahdollisista virheistä tai todennetuista virheistä, koska tässä on siis mahdollisuus tai sitten konsolidoitu osuus. Haluaisin, että puhutte meille tästä metodologiasta, mm, jotta ei sotketa tässä asiassa kansalaisten mieltä. Haluaisin myös komissiolta lisätietoa siitä, että miten te teette yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhteisellä, yhteisen metodologian puitteissa. E, tilintarkastustuomioistuimen edustaja e, puhui meille tästä e, kuluprosentista, jota voidaan verrata kulu, kuluihin, jotka tulevat äh, valvonnasta, valvontajärjestelmän kuluista äh, rakennerahastoissa. Ähm, tuleeko, onko tämä sellainen asia, jota miettii myös komissio? Eli aivan kuten tehdään maataloudessa, eh, otetaan käyttöön uusia eh, mekanismeja, joista tulee eh, tietenkin kuluja ja täytyy katsoa myös kustannustehokkuutta tai sitten tämän valvonnan kustannukset. Katsotaanko, miten paljon parempia tuloksia niillä saadaan. Ja tässä sitten komission vastaus. Maybe I will start and my colleague will, colleagues will continue. Niin. Viimeiseen kohtaan liittyen, eli varainkäytön valvontaa. Tämä on tärkeä asia. Tehän tietänette, että me yritämme laatia järjestelmää, joka liittyy siedettävään virhemarginaaliin tai virheriskiin. Ja meidän täytyy ottaa huomioon sekä kustannukset että hyödyt ja tämän ö, perusteella voimme ehdottaa hyväksyttävää, kestettävän, siedettävän riskin järjestelmää. Tämän vuoden aikana tämä heinäkuussa aloitettu hanke etenee muutaman minuutin kuluttua esittelen ohjelman ja puhun siitä silloin enemmän. Kohesio oli tämän ehdotuksen toinen osio. Siitä ehdotus tulee todennäköisesti vuonna 2011. Mitä tulee tuo tilintarkastustuomioistuminen komission tekemään yhteistyöhön? Mielestäni teemme hyvää yhteistyötä, läheistä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja minun aikeenani on jatkaa työskentelyä samaan malliin, koska se on yleinen tavoitteemme. Se on kaikkien instituutioiden tavoite, niin komission, tilintarkastustuomioistuimen, parlamentin kuin myös jäsenvaltioiden. Kaikki haluavat tehdä läheistä yhteistyötä. Ähm, Kiitos. Ähm, haluaisin yhtyä tähän edelliseen puhujaan, sillä äm, hänen mielipiteensä, sillä ähm, tämä tilitarkastustuomioistuin ja yhteistyön sen kanssa me, meidän alallamme äm, ongelmahan on, ovat myös, jul, myös julkiset hankinnat ja olen kollegoiden kanssa tehnyt sen aloitteen, että teemme yhteistyötä, tiivistä yhteistyötä näiden pääosastojen välillä, jotta voimme parantaa juuri tämän alan toimintaa, sillä monet virheet ovat, ne eivät ole suoraan nähtävissä. Ja sääntöjen toteuttaminen, täytäntöönpano on vaikeaa ja tiettyjä sääntöjä voidaan tietysti tulkita. Ja koulutusta pitää olla myös ruohonjuuritasolla. Ja niin paljon varmaa, että nämä ongelmatkin voidaan poistaa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Stas. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Tässä on kolme seikkaa. Ensinnäkin eh, herra Liberatskin eh, mietintö. Minun mielestäni lähestymistapa on erittäin hyvä. Olen seurannut sitä hyvin äh, läheltä. Siinä on paljon äh, myönteistä. Esitän äh, kyllä tiettyjä tarkistuksia, mutta olen suurilla, su, suurimmalta osin samoilla linjoilla. Haluaisin palata tilintarkastustuomioistuimeen, koska joskus Liberatski suhtautuu tuomioistuimeen kriittisesti ja minä aion tästä asiasta esittää tarkistukseni, koska minun mielestäni kaikesta huolimatta tässä vuosien kulussa tilintarkastustuomioistuin on kyllä kehittynyt. Se on kehittänyt vuotuisia kertomuksiaan ja ollaan menossa hyvään suuntaan. Ja kun herra Bonici on täällä joukossamme, haluaisin onnitella häntä tästä näistä viime vuoti, vuotisista saavutuksista että on otettu käyttöön tämä liikennevalojärjestelmä. Meillä on parempi käsitys siitä, miten asiat etenevät ja mitkä ovat jäsenvaltioiden vajeet, vajeiden tasot. Nyt on meneillään talviolympialaiset ja jaetaan mitaleja. Ja te saatte kyllä, herra Bonici, kultamitalin tekemästänne työstä. Minä myönnän sen teille, koska valitettavasti se te joudutte siirtymään äh, pois, koska olemme, äh, olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Täällä on joukossamme nyt äh, kolme komission jäsentä. Yhden heistä tunnemme erittäin hyvin kuulemistilaisuuden perusteella ja kaksi muuta ovat täällä ensimmäistä kertaa, mutta uskoisin, että komissiossakin pitää muistaa, että täällä valiokunnassa ollaan kriittisiä ja voin vakuuttaa teille, että me olemme kuitenkin oikein kilttejä, me olemme aivan kilttejä ja teemme töitä erittäin rakentavassa hengessä. On eh, tiettyjä korkeita virkamiehiä pääosastosta, jotka voivat eh, todistaa ainakin minä olen suhtautunut joskus komissioon hyvinkin kriittisesti, mutta lopputulema on myönteinen. Ja sama pätee myös tähän vastuuvapauteen. Haluaisin esittää komission jäsenille kysymykset. Edustatte myös muita komission jäseniä ja haluaisin kysyä hiukan näistä kansallisista lausumista 36 kohta 42, 36-42 kohdat. Näistä puhuttiin jo aikaisemmin jonkin verran. Ja parlamentin mielistä, mie, mielestä todellakin pitäisi sitoa neuvosto nyt niin, että se ottaisi vakavasti kansalliset lausumat ja myös Liberatski sanoo tämän asian 38 kohdassa. Lissabonin sopimus antaa meille uudet keinot tähän, jotta neuvosto lähtee oikealle tielle. Ja aivan suoraan sanoen haluaisin kuulla, miten te suhtaudutte 36-42 kohtiin. Ne ovat hyvin tärkeitä näkökohtia. Annetaanko komissiolle vastuuvapaus vai pyydetäänkö sen siirtämistä, koska tässä voidaan ehkä painostaa hiukan ja katsoa, että asiat menevät paremmalle tolalle. Tämä on Liberatskin suunta minun käsittääkseni. Haluaako komissiosta joku vastata tähän? So, if, if I may start, niin jos voin aloittaa. Ensinnäkin, jos äh, kysytte henkilökohtaista mielipidettä, niin, äh, niin tietysti olen kansallisten ilmoitusten kannalla. Ja ne kyllä ähm, parantaisivat äh, tilannetta huomattavasti. Toisaalta pitää olla hyvin realistinen, sillä sillä tämän konseptin täytäntöönpanossa tarvitaan oikeudellisen puitekehyksen muuttamista ja Lissabonin sopimuksen mukaisen yhteispäätösmenettelyn mukaan tietysti komissio ja parlamentti tekevät yhteistyötä. Meidän pitäisi olla hyvin varovaisia, kun otamme käsittelyn kohteeksi nämä, äm, äm, nämä säännökset. Äm, tämä on tietysti prosessi, eikä kyse ole pelkästään kansallisista ilmoituksista. me aiomme ehdottaa muitakin, äm, muitakin parannuksia, ja yhteinen tavoitteemme on saada nämä korjaukset aikaiseksi mahdollisimman nopeasti. Sit, siis me annamme kyllä ehdotuksen joka, joka lisää näitä vuosittaisen äm, äm, yhteenvetojen äm, vaatimuksia ja äm, saamme äm, tiedon äm, standardisoinnin aikaiseksi. Me harkitsemme myös mahdollisuuksia vaatia ähm, tarkastuslausumia jäsenvaltioilta. Avainkysymys tässä tietysti on se tämän työ, perustana oleva työ. Kaikki, kaiken jäsenvaltioiden pitää siis ymmärtää, mitä niiltä vaaditaan, että ne yhdenmukaisesti tekevät työtä. Oli kyse myös suuntaviivoista. Nykyisessä, nykyisissä puitteissa meillä on suuntaviivoja olemme myös parantaneet niitä, mutta oikeudellisesti ne eivät ole sitovia jäsenvaltioille. se on meidän suosituksemme, mutta ei siis sitova säännös. meidän pitäisi siis meidän pitäisi siis käsitellä tätä kysymystä. Kiitos. Äh, ähm, Haluaisin kyllä kannattaa juuri tätä mielipidettä. muodollisessa, epämuodollisessa ministerikokouksessa jäsenvaltioita kannustettiin antamaan, siis menemään kansallisten ilmoitusten suuntaan, mutta samalla tässä asiassa on tiettyjä rajoja, mikä Eli meillä on siis tällä hetkellä jo neljä jäsenvaltiota, jotka antavat nämä kansalliset ilmoitukset vapaaehtoisesti ja se on askel oikeaan suuntaan. Meidän pitää siis kannustaa jäsenvaltioita tekemään juuri näin. Lisäksi luulen, että meillä on myös mahdollisuus harkita Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhdessä, miten löydämme mahdollisuuden siis tukea näitä kansallisia ilmoituksia ja jotta niistä siis tulisi myös luotettavampia. Onhan siis niin, että meidän pitäisi päästä siihen suuntaan, että EUn tasolla me käsittelemme sisältöasioita. Ja tämä on siis meidän työmme tavoite esimerkiksi rakennerahastoista, että me siis mm, katsomme, mm, miten mm, vuoteen 2020 mennessä kehitytään. Ja tämä olisi siis pitkäaikaisesti järkevä tehtävänjako. Ja myös jäsenvaltioiden edustajat ovat puhuneet tästä asiasta. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Minulla on tässä vielä neljä puheenvuoropyyntöä. 15 minuuttia aikaa, olkaa hyvä seuraava. Kiitoksia. Meillä on toiseen kolmatta määräaikatarkistuksille. 22. päivä maaliskuuta äänestetään tiedä, pystyykö tämä valiokunta antamaan, muodostamaan omaa kantansa. Tässä kyse on uskottavuudesta täysistunnossa meidän valiokuntamme uskon, um, uskottavuudesta. Tehdään väliaikainen DAS-lausuma, sanotaan, mutta komissio ei ole riippumaton. Minu, olin sitä mieltä, että nyt tilintarkastustuomioistuin valvoisi, että se on riippumaton ja se virhemarginaali olisi tietyn kynnyksen alla. Minä voin sanoa suoraan, että kun edustan nämä kansalaisia, en ymmärrä tästä enää mitään. Parlamentin jäsenenä haluaisin, että kansalaiset ymmärtävät, että nyt on sanottu jo, että komissiolla on uskottavuusongelma ja tämä on aivan yleinen näkemys. Asiat hoidetaan huonosti. Kreikassa varsinkin tilanne on järkyttävä. Komission jäsen sanoi, että nukutte paremmin. Kyllä teidän täytyy herätäkin Viime vuonna niin äh, sanoin äh, kollegalleni Liberaskille, hän on tehnyt merkittävää työtä ja olen pahoillani siitä, että äh, sitä, sitä ei vedetä tätä johtopäätöstä. Kun katson nyt professori Bonicia tilintarkastustuomioistuimesta, en ole varma siitä, annetaanko siinä myönteinen vai kielteinen DAS-lausuma tähän mennessä ollut kielteinen. Onko nyt kielteinen vai myönteinen? Parlamentin jäsenenä minä en nyt tiedä, mikä on se oikea tekninen asiakirja, jonka pohjalta me voisimme äänestää myönteisesti. Mitä me nyt sitten odotamme? Voitteko te antaa meille meille vakuutuksen 22. päivään maaliskuuta mennessä? Muussa tapauksessa me siirrämme vastuuvapauden antamista. Herra Stas sanoi tässä, että asiat menevät hyvään suuntaan. Olen varma siitä, että tähän ollaan valmiita. Mitä tietoja me voimme saada nyt lokakuuhun mennessä? Me teimme viime vuonna neuvoston osalta tämän kiellon, kieltäydyimme. Ja minä olen huolestunut siitä, millä tavoin me tässä valiokunnassa toimimme. Minä toivon, että 22. päivä, kun me äänestämme valiokunnassa ja sitten täysistunnossa, haluan, että meille vakuutetaan, tälle valiokunnalle vakuutetaan, että me voimme luottaa teihin, että asiat menevät parempaan suuntaan asiat ovat nyt parantuneet enemmän kuin koskaan, mutta minä olen tästä todellakin harmissani. Kiitos. Erittäin vaikeata. Puhukaahan lyhyesti. Ainoastaan yksi komission jäsen. Puhun lyhyesti. On tärkeää ymmärtää ja huomata myös saatu, aikaan saatu edistys. Monia toimia on täytettyön pantu varojen käytön parantamiseksi. Ja tämähän on yhteis, yhteinen etu meille kaikille. Suosit, hyviäkin suosituksia tässä esittelijän Liberatskin mietinnössä on, toki. Ja minä tilia vastuuvapaudesta vastaavana komissaarina tulen kyllä vakuuttamaan teille, että otan näistä kommenteista vaarin. Pyrin täytäntöönpanemaan teidän suosituksianne hyvissä ajoin. Joten kaikkihan me haluamme parantaa EUn varojen täytäntöönpanoa. Mutta te tietysti lopulta päätätte asioista, ja me komissiona olemme valmiit antamaan teille kaiken tarpeellisen lisätiedon, jota vain tarvitsette, jotta voimme lopulta tehdä oikeanlaisia päätöksiä. Kiitoksia, Kerbrandi, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Um... Bart Staes die had er eerder vanmiddag al over dat dit zijn elfde kwijting was. Kiitos. Um, on, minulla tämä on ensimmäinen kerta, kun um, olen mukana tässä menettelyssä. Siksi olen ehkä vähän sinisilmäinen, kun tulin tänä iltapäivänä tänne. Um, ajattelin, että myös jäsenvaltiot haluavat, että ehm, tilanne paranee. Haluaisin olla rehellinen, olen hieman järkyttynyt. Um, siitä, mitä Espanjan valtiosihteeri tänään sanoi. Hän ähm, piileskelee näiden monimutkaisten säännöstöjen takana. Ähm, ja missään, missään vaiheessa en ole kuullut, että hän olisi valmis siis tarttumaan toimeen. Konkreettinen kysymys, ähm, jota asettiin valiokunnassa, siihen emme saaneet vastausta. Olen tästä hieman pettynyt. On, se on vaarallista sillä tässähän on eurooppalaisen yhteistyön perusta kyseessä. Minun maani eli Alankomaat, siellä asia on niin, että viime vuosina äm, emme ole olleet välttämättä niin myönteisesti asennoituneita Eurooppa, EUta kohtaan. Ja äm, tätä epäluottamusta vain lisätään tällaisella toiminnalla. Äm, tämä häiritsee minua todella ja se näyttää minulle, että me me ähm, siis yhteis, yhteistyössä parlamentti ja komissio, meidän ei pidä, meidän pitää taistella tästä asiasta, vaan meidän pitää äh, tehdä yhteistyötä neuvoston kanssa, asettua sen vastapuoleksi. Ja haluaisin myös sanoa, että, että olemme tehneet myös edistysaskeleita ja vanhat jäsenvaltiot eivät tässä asiassa haluaisi muuttaa juuri mitään, mutta oma ryhmäni on kyllä valmis myöntämään vastuuvapauden, mutta on tarpeellista, että, että tulee parannuksia ja jäsenvaltioiden pitää myös tarttua toimeen. Eli meidän pitäisi yhdessä tehdä työtä. Meidän pitäisi äm, siis äm, talousarvioasetusta myös käyttää tämän työn perustana. Äm, ehkä voimme täm, näin löytää välinen, mutta yhdessä meidän pitäisi pakottaa myös äm, jäsenvaltiot antamaan nämä kansalliset ilmoitukset. Ehkä olette samaa mieltä kanssani. Kiitos. Prego, chi vuole prendere la parola? Eh, kiitoksia. Kuka seuraavaksi haluaa vastata? Well, I just, uh... Niin. Oikeastaan vastasin jo tähän kysymykseen edellisessä puheenvuorossani. Tällä hetkellä valmistelemme varainhoitoasetuksen uutta uudistusta. Ja tällä hetkellä hienosäädämme äh, tätä äh, asetusluonnosta. Ja komissiona me olemme valmiita menemään niin pitkälle kuin vain on tarpeen, kun puhutaan varainhoitoasetusehdotuksesta. Ja sitten nähtäväksi jää, miten tämä ehdotus otetaan vastaan parlamentissa ja neuvostossa – se, että tässä nyt jotain sotaa käyttäisiin tai taisteltaisiin, niin se ei ole oikea sanamuoto. Pikemminkin tässä on haluttu ottaa käyttöön tällainen keppi ja porkkana lähestymistapa kumppaneiden kesken. Haluamme parantaa jäsenvaltioiden varainkäyttöä, koska myös jäsenvaltioiden etujen mukaista on käyttää varoja – järkevästi, koska loppujen lopuksihan kyse on veronmaksajan rahasta. Ei jäsenvaltioiden tulisi mm, yleen katsoa virheitä. Tämä on ihan erittäin tärkeä, tärkeästä kumppanuudesta on kyse. Kiitoksia ja sitten vielä kaksi lyhyttä kysymystä. E, edustaja Geijer. Ähm, mä haluaisin lyhyesti vielä sanoa tähän minulla. Ähm, minä en odota sinänsä vastausta komission jäseneltä, mutta ähm, herra Shemetan kanssahan me, meillä oli jo mahdollisuus keskustella asiasta, mutta myös herra Haanin ja herra Annurin kanssa meillä oli sama mahdollisuus ja haluaisin siis tässä sanoa, että meillä on kolminkertainen ongelma. Ensinnäkin, ensinnäkin äm, äm, siis ä, äh, meillä on tämä äm, liikennevalojärjestelmä tilintarkastustuomioistuimesta äm, ja äm, äm, tämä siis oli paradoksi ä, äh, numero yksi ja paradoksi numero kaksi on se, että me tiedämme kaikki, että äh, tämä raha on yhteis, hallinnossa. Ja me, meillä on se ongelma, että meidän pitää poistaa jäsenvaltioiden ongelmat, mutta samalla, kuten kollegani jo sanoi, neuvosto ei näytä olevan halukas toimimaan yhteistyössä tämän, näiden virheiden poistamiseksi. Meidän pitäisi siis tehdä työtä komission kanssa, joka on myös siis tehtävämme. Sitten meillä on kolmas paradoksi, eli meillä on tässä kolme komission jäsentä, jotka ovat uusia. Ja tietysti ähm, meillä on tämä raportti viime ähm, perjantailta herra Haanilta ja me olemme tyytyväisiä siitä. Ja olen valmis uskomaan ähm, Haania äh, siinä, että meillä on aihetta optimismiin. mutta entä sitten se kysymys, riittääkö se vastuuvapauden myöntämiseen, siitä epäilen. Meidän tässä raportissa, josta kiitän Liberatskia ystävällisesti, meillä on myös muita ongelmia, siis, joihin Liberatski on viitannut. Esimerkiksi siis eli administrative support and cognitive function um, um, virasta olevat. Mm, tietysti teistä kukaan ei voi keskustella tästä asiasta, koska se ei um, kuulu teidän salkkuunne. Ja nyt jos siis sen taustalta, että meillä on useita asioita, joista on epäilyksiä, niin haluaisin sanoa, että ehkä meidän pitäisi odottaa lokakuuhun asti ja olemme siihen mennessä ehkä saaneet yhteisymmärryksen ja olemme pystyneet tarkastelemaan tiettyjä menestystekijöitä. Kiitos. Prego per una risposta. No niin, komission vastauspuheenvuoro. Niente, non vuole rispondere. Onorevole Sondergaard. Eh, no ei, nyt herra Söndergaard. Eh, eh. Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi uudet komission jäsenet. Ehm, mm, te olette kumppaneitamme seuraavat neljä ja puoli vuotta. Minä olen ollut neljä kertaa vastuuvapausmenettelyssä ja mietin tässä, että tuleeko sellainen tilanne mahdollisesti, että me tapaamme 2014, sanotaan nyt vaikka tässä salissa, ja me kuulemme tästä edistyksestä, joka on äh, tapahtunut, ja äh, Silti me saamme tilintarkastustuomioistuimelta kertomuksen, niin siellä sanotaan, että rakennerahastojen osalta siellä 9 prosenttia ei ole maksettu asianmukaisesti. Voisin kuvitella, että sellainenkin saattaa tapahtua. Ja jos tällainen tapahtuu ja me sanomme valiokuntana, että okei, okay, tällä kertaa me sitten me anna vastuuvapautta mutta minun mielestäni tässä nähdään, että tarvitaan selkeitä tavoitteita. Meidän pitää nähdä, että mitä pitää saavuttaa ja milloin nämä saavutukset pitää saada aikaan, koska sitä, sitä tarvitaan, jotta me voisimme tehdä yhteistyötä. Me emme voi käydä läpi kaikkia yksityiskohtia, emme voi käydä läpi kaikkia mm, jokaista penniä ja pientä virastoa. Me tarvitsemme hyvin Mm, selkeät tavoitteet ja selvityksen siitä, onko tavoitteisiin päästy. Ja sitten kuulimme komissiolta tänään, että on täysin pantu toimintasuunnitelma. Sehän on hienoa, mutta olisi suureksi avuksi, jos tilintarkastustuomioistuin voisi antaa oman näkemyksensä tämän täydestä täytäntöönpanosta tästä näkemyksensä. Do la parola per due minuti. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia komissio ja sitten mennään kohtaan kuusi esityslistalla. Ja Haluaisin vain lyhyesti antaa pienen vastauksen. Öm, eli periaatteessa öm, öm, öm, siis öm, minä olen kyllä valmis toimimaan, mutta öm, Tämä kollega ei ole nyt enää paikalla, mutta meillä on siis tässä kysymyksessä viime vuosina ollut hyvää yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Myös se, se metodologi, että me, se, tässä on yhdenmukaistettu, haluaisin vain sanoa siis, että jos meillä on tällainen, tässä yhteinen perusta toiminnalle, jos pääsemme parempiin tuloksiin, niin se on indikaattori siitä, että olemme oikealla tiellä ja että meillä on tietty luottamusperusta, ellei sitten ole epäilyksiä kaikista esimerkiksi instituutioista, mutta näin varmasti ei ole. Ja niinpä Öm, öm, varmasti voimme olettaa tämän luottamusperustan olevan olemassa ja niin voimme luottamuksellisesti öm, tehdä yhteistyötä seuraavina vuosina. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Rova Gressle. Niin siis terveisiä Kreikasta vielä tästä luottamuksesta meillä on, oletteko siis valmiita ottamaan nämä kansalliset ilmoitukset tässä määrin, tässä määrin toteuttamaan ne siis. Kiitos. Kiitoksia. Miettikää tätä ja sanokaa sitten minä tervehdin komissiota ja menemme nyt kohtaan kuusi esityslistalla. Siinä käydään läpi asioita komission jäsenen Algirdas Semetan kanssa. Kyseessä on valiokunnan toivoma keskustelu. Toivotan tervetulleeksi tuomio, tilintarkastustuomioistuimen vastaavan jäsenen Josep Bonicin. Kyse on varainhoitoasetuksesta, joka liittyy Olafiin. Te aiotte esitellä tämän kautenne aikana tätä käsittelevän kertomuksen. Ja me olemme keskustelleet asiasta jo alustavasti. Varmasti otatte esiin myös Olafin väliaikaisen johtajan sen jälkeen, kun me olemme käyneet asiasta kirjeenvaihtoa ja myös Olafin, otat esiin myös Olafin hallintoneuvostokysymyksen. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten edellisen kohdan yhteydessä mainitsin, niin tulevina kuukausina me tätä työsuunnitelmamme täytäntöönpanoa. Tässä vaiheessa puhun tili- ja vastuuvapausaspektista ja sitten kirjeessänne esiin ottamastanne asiasta eli Olafista. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että meillä kaikilla on yhteinen tavoite, nimittäin varmistaa se, että kansalaiset ja veronmaksajat voivat luottaa äh, instituutioihin, jotka käyttävät EU-kansalaisten rahaa. Tilintarkastustuomioistuin on vuotuisessa kertomuksessaan ja myös neuvosto äh, äh, suosittaa komissiolle tilintarkastus, tiliä vastuuvapautta, mutta Edelleenkin on tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät rahoitus, äh, rahoituksen hallinnointiin ja erityisesti rakennetoimiin. Aion ehdottaa seuraavaa. Ensinnäkin haluan ottaa mukaan muut komissaarit. Tilia vastuuvapaudesta vastuussa olevana komissaarina haluan varmistaa sen, että kollegat ovat tietoisia kaikista vaakalaudalla olevista riskeistä ja siitä, kuinka tärkeää on parantaa entisestään EU-varojen täytäntöönpanoa. Konkreettisesti aion säännöllisesti tiedottaa kollegiolle niistä asioista, jotka liittyvät valvontaan, tarkastuksiin ja tilintarkastukseen. Teen tämän paitsi tilintarkastus, siis tilien vastuuvapausprosessin tärkeänä hetkinä myös muina aikoina, silloin kun erityistä huomiota täytyy kiinnittää asioihin. Mitä tulee tähän edistyskomiteaan, haluan pitää huolen siitä, että komission osastot ottavat vaarin tilintarkastustuomioistuimen suosituksista, ja silloin kun seuranta ei ole asianmukaista, niin asioihin puhutaan esimerkiksi, jos tulee viipeitä. Ja haluan varmistaa sen, että teidän valiokuntanne pysyy ajan tasalla kaikesta, kaikesta myös edistyksestä, siitä miten virheitä on pyritty vähentämään ja miten ylipäänsä strategiaa on täytäntöön pantu. Toiseksi haluan ehdottaa sitä, että vahvistettaisiin jäsenvaltioiden tiliä, tilivelvollisuutta. Olisi myös parannettava valvonnan tarkastusta. Samanaikaisesti haluan parantaa suuntavaivojen, suuntaviivojen laadukkuutta, niiden suuntaviivojen, joita jäsenvaltioille on annettu. By the end of 2010. Vuoden 2010 me loppuun mennessä toivottavasti saamme aikaan jo lisäarvoa tältä osin. Kolmanneksi haluan yksinkertaistaa asioita käytännössä. Ehdotan, että var- varainhoitoasetukseen sisällytetään ja lisää tukikelpoisuuskriteerien yksinkertaistamista ja sitä, että könttäsummien käyttö helpottuu ja toivon, että tuloksiin kiinnitetään enemmän huomiota kuin prosesseihin. Ja tämän yksinkertaistamisen tarkoitus on rakentaa aiemman tehdyn työn päälle – mitä tulee takaisinperintäjärjestelmiin, yksinkertaistamistahan on jo suunniteltu, on muun muassa ehdotettu online-käsittelyä. Jatkossa tämä järjestelmä integroidaan käyttäjäystävällisempään portaaliin. Neljänneksi haluan edistää käsitettä, joka liittyy siedettävään riskiin – haluan sisällyttää tämän konseptin varainhoitoasetuksen vuotuiseen arviointiin ja jokaisen varainkäyttöalueen osalta haluan ehdottaa kusta, siedettäviä virhemarginaaleja. Ensimmäinen hanke toteutetaan vuonna 2010 muun muassa maaseudun kehityksen osalta ja muillakin aloilla. Ja sen jälkeen Tämä ulotetaan muun muassa laajenemiseen ja ulkoisiin toimiin, kohesioonkin jo luultavasti vuonna 2011. Luultavasti muistatte, että esitin budjettikomissaarina jo aikanaan mainitsin, että kohesio otettaisiin kuvaan vuonna 2012, mutta keskusteltuani niin osastoni asiantuntijoiden kanssa näyttää mahdolliselta, että jo vuosi 2011 olisi mahdollista. Viidenneksi aion vahvistaa komission ponnistuksia, jotta voidaan parantaa jäsenvaltioiden antaman tiedon luotettavuutta, kun kyse on rahoituskorjauksista ja takaisin perinnästä Pyrin myös parantamaan äm, tietojen analyysiä ja niin sanottuja pehmeiden suositusten antamiskäytäntöä. Täytyy muistaa, että suurin osa varainhoito ähm, ohjelmat ovat monivuotisia ja tilintarkastustuomioistuimen täytyy voida arvioida virhemarginaaleja. Jäsenvaltioiden takaisinperintä tullaan sisällyttämään vuoden 2010 tileihin. Tulemme parannusyrityksissämme yrityksessämme keskittymään kaikkein riskialtteisimpiin toimiin, kuten rakennetoimiin. Tietysti jos virheitä löydetään, niin noudatamme nollatoleranssia. Kuusi. Pyrin siihen, että maksujen jäädytys on, olisi vastaisuudessa tehokkaampaa. Komissio ei epäröi maksatusten jäädyttämistä tai niiden keskeyttämistä silloin, kun jäljitämme puutteita. Ja vuoden 2007-2013 sääntelyn puitteet mahdollistavat tämän. Ja lopuksi, yhdessä muiden komissaarien kanssa tuen kaikkia niitä toimia, joiden avulla voidaan parantaa tarkastuksia vuosien 2007 ja 2013 välillä ja niin, että lainsäädännön täytäntöönpanoa valvotaan hyvinkin tarkasti ja kehitetään toimia, kuten erityiskoulutusta, suuntaviivoja tulee kehittää ja myös paikan päällä tehtäviä tarkastuksia täytyy lisätä. Nä, Nämä toimet, jotka juuri teille selostin, tulevat parantamaan toimintaa, mutta eivät, jolleivat muut toimijat toimi aktiivisesti myöskin. Ja siksi pyytäisin, että nimenomaan jäsenvaltiot ottaisivat vaarin tästä varoituksesta. Haluaisin käydä jatkuvaa keskustelua tärkeiden asianosaisten kanssa, kuten parlamentin, neuvoston, tilintarkastustuomioistuimen ja edunsaajien kanssa. Tarkoitus on kartoittaa tämänhetkistä tilannetta, yksilöidä virheiden lähteet ja ehdottaa ratkaisuja niiden korjaamiseksi. Ja olen myös sitä mieltä, että kansallisten tilintarkastus instanssien arviointiraportti voisi myötä vaikuttaa merkittävällä tavalla tarkastuslausumien laatuun. Komissio haluaa tehdä työtä myönteisen tarkastuslausuman saamiseksi ja tässä vaiheessa haluaisinkin käyttää mahdollisuuden hyväksi ja haluan alkaa käydä teidän kanssanne keskustelua käytön laadukkuudesta. Meidän täytyy ottaa huomioon niin riskit kuin mahdollisuudetkin, jotta voimme parantaa varainhoitoa. Niin tässä olen nyt määrittänyt teille poliittisia tavoitteitamme. Meidän täytyy pohtia, miten sääntöjä su- eh, ohjelmia suunnitellaan. Täytyy ottaa myös huomioon sääntöjen mutkikkuus ja se, miten ohjelmien tuloksia voidaan arvioida ja mitata. Toivon, että saan tukea Euroopan parlamentilta. Kuten tiedätte, sen perusteella, mitä toistaiseksi on saatu aikaan, niin tämä vuoden 2008 til, tili- ja vastuuvapausmietintö tulee olemaan erittäin tärkeänä pohjana rakennuspalikkana, kun haluamme parantaa juoksuamme haluamme parantaa EU-rahastojen täytäntöönpanoa, tehdä yhteistyötä kaikkien asianosaisten kanssa. Toki odotan teidän vastuuvapauspäätöstänne, päätöslauselmaanne vuodelle 2008, jotta voimme vielä yksilöidä niitä alueita, joilla lisätoimia tarvitaan. Ja menkäämme nyt sitten tähän Olaf-osioon ja Olafin tulevaisuuteen ja petosten torjuntaan. Tällä hetkellä meillä on va- paikka vapaana uudelle pääjohtajan paikalle. Me olemme tämän työpaikkailmoituksen esittäneet parlamentin ja neuvoston tutkittavaksi ja odotamme teidän vastauksianne. Otaksumme saavan, saavamme ne huomiseen mennessä. Meidän yhteinen tavoitteemme on tietysti se, että voimme julkaista tämän työpaikkailmoituksen niin pian kuin mahdollista, jotta voimme täyttää tämän avoimen pääjohtajan paikan Olafissa. Tässä työpaikkailmoituksessa, tai sehän on siis luonnos, me olemme yrittäneet saada aikaan tasapainon toisaalta ää, petosten torjunta kompetenssien Välillä haluamme riittävää kokemusta tulevalta taholta. Toivottavasti henkilöllä on myös hallinnointikokemusta. Ja toiseksi, mitä tulee virkaa tekevään johtajaan Nick Islandin kirjassa, joka kirjattiin 12. helmikuuta, pyysitte minua ehdottamaan menettelyä, jonka myötä voitaisiin kuulla – että konsultoida tämän virkaa tekevän henkilön tilanteesta. No, minä en nyt oikeastaan tiedä, voinko minä sinään mitään ähm, prosessia teille ehdottaa, mutta minä voin kertoa, millaiseksi itse tilanteen näen. Komission mielestä tilanne on nyt sellainen, että herra Ailot, joka on virkaa tekevä pääjohtaja Olafissa, niin sääntöjen mukaisesti ja jatkuvuuden periaatteen mukaisesti meidän täytyy toimia. Ailethan nimettiin varajohtajaksi vuonna 2005 ja silloin hän korvasi herra Brunon, kun tämä valitettavasti sairastui vakavasti. Kallas, komissari Kallas lähetti Ailetsille kirjeen ja kirjeessä korostetaan tämän viranhaltijan vastuuta sen suhteen, että komissio ja neuvosto pysyvät ajantasa, saavat ajantasaista tietoa jatkuvasti Olafin tapahtumista. Tietysti kaikkien etujen mukaista on se, että tämä väliaikajärjestely on niin lyhyt kuin mahdollista. Ja kuten jo sanoin, niin haluaisin nyt mitä pikimmiten julkaistettavan tämän työpaikkailmoituksen. Mutta jos siis tällä hetkellä menettely on se, siis meidän täytyy näitä tämänhetkisiä menettelyitä noudattaa, kun lainsäädäntöä ei ole vielä saatu asian osalta. Euroopan parlamentin ja neuvoston kuulemista edellytetään ennen kuin nimitetään pääjohtaja yli viideksi vuodeksi. Tällaista kuulemista ei kuitenkaan tarvita silloin, kun kyse on lyhyemmästä virasta. Nyt on kuitenkin niin, että menettely on aivan liian pitkä ja se vaarantaa tämän jatkuvuuden periaatteen toteutumisen. Yleensähän on niin, että silloin kun aukeaa virka, niin kaikkein virkajältään vanhemmat kollegat voivat täyttää viran, jotta jatkuvuuden periaate voisi toteutua. Sanoisin, että neuvoston työryhmässä hän on tästä, tästä asiasta keskusteltu ja antanut lausunnonkin, tosin ei kirjallisesti, mutta työryhmässä se sanottiin ääneen. Kyse on siis neuvoston oikeudellisen osaston lausunnosta, joka on aivan identtinen komission oikeudellisen osaston lausunnon kanssa. Haluaisin korostaa, että tässä vaiheessa on äärimmäisen tärkeää pitää huoli siitä, että myös tämä väliaikaisen Olafin johtajan toiminta on niin sujuvaa kuin mahdollista. Olemme olleet saman vastaavassa tilanteessa myös vuonna 2005 silloin, kun Bruno'n virkkausi ehtyi ja hänet nimitettiin aivan samanlaisen menettelyn myötä. Hänet nimitettiin tilapäiseksi pääjohtajaksi yhdeksäksi kuukaudeksi ja ylikin. Ja näiden yhdeksän kuukauden aikana, jos nyt oikein muistan, niin avattiin noin yli sata tutkimusta ja tällä hetkellä – Meillä on tilapäinen johtaja ollut jo yli kuukauden ajan virassaan. Ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että noudatamme, tai että edelleenkin tässäkin tilanteessa jatkuvuuden periaate öö, toteutuu, koska muussa tapauksessa voisimme vaarantaa tutkimukset ne tutkimukset, joita, petostutkimukset, jotka ovat meneillään tällä hetkellä tai ovat loppuvaiheessa. Niin, ja voisin vielä sanoa seuraavankin asian. Tämähän todettiin jo komissaari Kallasin kirjeessä. Herra Ailat on kyllä valmis keskustelemaan teidän kanssanne, vaihtamaan mielipiteitä kanssanne heti kun teille vain sopii. Ja ihan loppuun sanoisin, että minä olen valmis keskustelemaan ihan mistä tahansa ehdotuksesta, joka teillä saatta, jo, saattaisi olla ähm, tämän viran täyttämiseksi ja myös Olaf-asetuksen muuttamiseksi. Niin, komissio on luvannut helmikuussa vuonna 2009 laati asiakirjan parlamentille ja neuvostolle kuulemistilaisuudessa, niin itse sanoin, että pitäisin tätä prioriteettina ensimmä, mandaattina ensimmäisen kuukauden aikana antaisin teille asiakirjan, joka liittyy Olafin oikeudellisen perustan uudistamiseen. Lupasin, että asian paperilla saatte ennen kesälomaa. Olen iloinen voidessani vahvistaa, että voin viedä eteenpäin tätä lainsäädäntöprosessia viipeettä ja voin aloittaa dialogin parlamentin ja neuvoston kanssa aiheesta. Kuten jo tässä aiemmin linjasin, niin ensin toimimme epävirallisen non-paperin avulla ja sonderaan tällä tavalla neuvoston ja parlamentin näkemyksiä ja toivottavasti saamme sitten konsensuksen aikaan. Ehdotus, joka meillä on tällä hetkellä, ja EPn päätöslauselma ovat lähtökohtana harkinnoillemme. Tämän jälkeen komissio tulee tekemään ehdotuksia tämän non-paperin pohjalta ja aloittaa avoimen ja rakentavan vuoropuhelun instituutioiden kanssa lainsäädännöstä – Kuitenkin on myös muita monimutkaisia kysymyksiä, kuten Olafin institutionaalinen toiminta. Miten sen riippumus on riippumattomuus on mahdollista, miten se toimii yhteen komission ja parlamentin kanssa. Kaikki tämä tulee edellyttämään syvällistä analyysiä, samoin kuin myös vaikutusanalyysi, joka liittyy paremman hallinnoinnin tavoitteeseen. Ja kaikkeen tähän tulemme kiinnittämään huomiota harkintaprosessimme toisessa vaiheessa. Sitten Olafin tehokkuuden parantaminen. Oman mandaattinen aikana haluan parantaa Olafin tehokkuutta. Otan vaarin niistä suosituksista, joita valvontakomitea on antanut, ja otan myös vaarin Kasalinon mietinnöstä, joka koskee komission raporttia, joka puolestaan koskee yhteisön taloudellisten etujen suojelua ja petosten torjuntaa. Olen todennut, että huolissaan ollaan muun muassa henkilöstöresurssistrategiasta, sisäisten tarkastusten tilanteesta, tutkimusten eteenpäin viemisestä ja niin edespäin. Tulen kiinnittämään näihin asioihin huomiota, keskustelen niistä Olafin kanssa – ja IFSn kanssa. Ja sitten mitä tulee valvontakomiteaan, sen nimi asettamiseen, sehän on jo oikeastaan tapahtunut. Ja haluaisinkin kuulla teiltä, miten teidän mielestänne pitäisi tässä asiassa edetä. Tiedän, että te ja komissio olette vuonna 2008-2009 käyneet keskustelua siitä, siis tästä valvontakomiteasta. Yhteisymmärrystä ei saatu aikaan siitä, miten komitean jäsenet vaihdettaisiin tai uudistettaisiin, joten odotan kiinnostavaa keskustelua kanssanne aiheesta niin pian kuin se on mahdollista. Kiitoksia, että sain käyttää tämän puheenvuoron. Se on Kiitoksia edustaja Gressle. Kiitos komissaari tästä hyvin kattavasta paketista. Kiitos myös siitä, että käsittelette ähm, pääjohtajan ähm, jatkuvuuskysymystä. Arvostan sitä todella. Minulla on muutamia ajatuksia tästä aiheesta. Minua häiritsee tässä asiassa ja myös siinä, mistä muutenkin puhut, on, ovat nämä ristiriitaisuudet. Toisaalta sanotaan, että haluatte yhteistyötä ja haluatte löytää välineitä meidän kanssa, mutta samalla loukkaatte meidän oikeuksiamme, oikeuksiamme yhteispäätöksiin ja yhteistyöhön tässä kysymyksessä siis. Samalla te siis äm, kyseenalaistettu Olaf-tutkinnan ähm, oikeut- oikeutuksen. Minua häiritsee eniten ja tässä tulee meille ongelmia. Ähm, siis minua häiritsee se, että näin ei voida tehdä yhteistyötä. Olen yrittänyt tehdä selväksi, että tämä, tässä on todellakin ähm, Olaf-menettelyn oikeudellisuudesta – Minulle on siis aivan sama, kuka Olafin pääjohtaja on, ähm, mutta minua häiritsee siis riippumattoman ja tämän pääjohtajan riippumattoman loukkaaminen ähm, näiden, tämän ennakoinnin kautta. Ähm, siksi Luxemburgissa pitäisi löytää päätös ja neuvoston pitäisi myös toimia minä haluan tulla ymmärretyksi tässä asiassa ja en, en ole varma, onko se nyt äm, sujunut. Siis, te siis haluatte tässä tilanteessa, joka on vaikea kaikille, haluatte, että siis tartu meidän yhteistyöaloitteeseen. Mehän halusimme taata Olafin oikeudellisen ja me olemme yrittäneet löytää menettelyä, jotta päästään tästä tilanteesta eteenpäin mitä me siis nyt tässä teemme, tästä pitää huomenna vielä keskustella lisää. Ja minua kiinnostaisi kyllä, mitä äm, äm, tuomioistuin Luxemburgissa on tästä mieltä. Mielestäni ei ole järkevää tarttua tähän parlamentin yhteistyöaloitteeseen. Tämähän on myös teidän etu, edunne, etunne ja myös petosten torjunnan edun mukaista tehän jätätte juuri nämä tahot nyt suojattomaksi ja haluaisin tähän viitata vielä. Sillä on myös vaikutuksia, jos tämä koko asia menee pieleen. Haluaisin toistaa aikaisemman kysymykseni siitä, oletteko valmiit talousarvion seuraavassa uudistamisessa ottamaan fast track menettelyssä siis tämän kansallisten ilmoitusten menettelyn? Oletteko valmiita ottamaan sen mukaan? Se olisi mielestäni menestyksekkäin tie tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Grazie. Prego. Kiitoksia, olkaa hyvä, äh, herra Semeta. So I... Niin, äh, minä aivan halua, haluaisin äh, vastata tähän kysymykseen väliaikaisesta johtajasta ja Olafista. Olen äh, aivan samaa mieltä kanssanne, että meidän yhteinen etumme on se, että väliaikainen johtaja toimii oikeudellisesti oikealla tavalla. Aivan kuten mainitsin, komission oikeudellinen yksikkö <clears throat> suullisesti, mutta se on pöytäkirjassa kyllä. Ja neuvoston oikeudellinen yksikkö on aivan samaa mieltä. Tätä ei esitetty tätä lausuntoa kirjallisesti, koska me emme pyytäneet sellaista esitettäväksi, joten he antoivat lausuntonsa omasta aloitteestaan. Ja tässä mielestäni meidän kaikkiin, kaikkien pitäisi toimia vastuullisesti ja miettiä mahdollisia seurauksia, jos me rikomme automaattiset nimityssäännöt silloin, kun on tällaisia force majeure-tilanteita. Koska toiminnan jatkuvuus tässä toimielimessä on avaintekijä, eikä ole mitään muuta säännöstä, joka voisi taata toiminnan jatkuvuuden. Paitsi sellainen säätö, sääntö, että kun on automaattinen väliaikainen nimitys silloin, kun tilanne on force majeure. Minä toivon, että me keskustelisimme tästä kysymyksestä tässä uudessa asetuksessa. Ja tästä eh, pitäisi laittaa selkeä sääntö, jotta vältettäisiin eh, tällaiset tilanteet, joissa me nyt tällä hetkellä olemme. Meidän pitäisi eh, ottaa esiin sekin, että 2005 herra Brynnerin kausi päättyi ja hänet nimitettiin väliaikaiseksi pääjohtajaksi aivan tarkalleen noudattaen sitä menettelyä, jota käytetään tälläkin kertaa. Joten jos me nyt yritämme muuttaa menettelyä, niin ollaanko nyt varmoja, että 2005 kiinni otetut petoksen tekijät Eh, eivät mennyt eh, sitten oikeuteen ja eh, vedä oikeuteen tällaista menettelyä. Tämä on mielestäni myös erittäin tärkeä kysymys, joka pitäisi ottaa huomioon. Niinpä. Ei pitäisi kyseenalaistaa tätä. Meidän yhteisten etujemme mukaista on se, että ei kyseenalaisteta väliaikaisen johtajan nimittämistä. Kyse ei myöskään ole henkilöistä. Minulla ei ole, minulla eikä e, kollegallanne Sim Kallasilla, joka teki tämän nimityksen, meillä ei ole minkään näköistä henkilökohtaista etua ja intressiä. Kyse ei ole henkilö, henkilöistä, on erittäin tärkeää, että me ymmärrämme, että hyvin paljon toimia vietiin päätökseen herra Brunnerin väliaikaisen kauden aikana 2005-2006. Se oli yli yhdeksän kuukauden pituinen kausi. Yli 200 tutkimusta avattiin. Muitakin toimia hoidettiin, jotka liittyivät äh, näihin äh, toimiin. Haluammeko kyseenalaistaa nämä toimet? Minä en halua, enkä usko, että tekään haluaisitte. Joten äh, minun mielestäni meidän yhteinen tavoitteemme on rajoittaa tämä väliaikainen kausi mahdollisimman lyhyeksi ja sitten nimittää uusi pysyvä pääjohtaja. Ja hänetkin mahdollisimman nopeasti, joten minä pyydän teitä ystävällisesti antamaan kantanne tästä lausunnosta. Sehän laadittiin teidän ehdotustenne mukaisesti, valiokunnan ehdotusten nimi mukaisesti. Rova Gresle varmasti muistaa meidän keskustelumme juuri tästä aiheesta ja niistä vaatimuksista, joita esitettäisiin uudelle eh, pääjohtajalle. Ja eh, nämä vaatimukset esitettiin eh, tuohon työpaikkailmoitukseen ja mielestäni tämä työpaikkailmoitus on, tai virkailmoitus on täysin valiokuntaa tyydyttävä ja voisimme sen julkaista mahdollisimman nopeasti. Varmasti Muistatte, että me aloitimme keskustelut siitä, että ilmoitetaan tästä avoimesta paikasta. Ja se tapahtui minun kuulemistilaisuuteni aikana. Ensimmäinen tammikuuta me olemme edelleen viemässä tätä ilmoitusta vasta päätökseen koska koordinointi vaatii aikaa. Se on aivan normaalia toimintaa. Meidän täytyy kuulla parlamentin kantaa, meidän täytyy kuulla myös neuvoston kanta. Ja myös alustava kanta on se, että laajennetaan ammatillisia vaatimuksia tässä ilmoituksessa. Joten tässäkin ähm, äh, keskustellaan, jotta saadaan aikaan yhteinen ratkaisu tälle äh, ilmoituksella avoimesta paikasta. Mutta ystävällisesti pyytäisin teitä nyt äh, toimimaan mahdollisimman nopeasti ja sen jälkeen me voimme varmistua siitä, että Olaf toimii kunnolla. Ja sitten toinen kysymys se taisi liittyä näihin kansallisiin ilmoituksiin tai lausumiin. Niin, kansalliset ilmoitukset. Tässä voin vielä toistaa aikaisemmin. Jotta ne täytäntöön pantaisiin, meidän pitää muuttaa lainsäädäntöpuitteita, koska meillä tällä hetkellä lainsäädäntöpuitteissa ei sellaisia vaadita. Ja nyt kun käydään läpi varainhoitoasetusta, niin me aiomme ehdottaa vapaaehtoista kansallisten ilmoitusten käyttöä, mutta olemme myös miettimässä sitä, miten asettaisimme kannustimia jäsenvaltioille, jotta jäsenvaltiot todellakin käyttäisivät kansallisia ilmoituksia tai tekisivät mahdollisimman laajasti näitä kansallisia ilmoituksia. Mutta aivan varmasti me ehdotamme varainhoitoasetusluonnoksessa, että tarkastuslausuma, jota pyydetään jäsenvaltiolta – Ja minä toivon, että parlamentti ja neuvosto tukevat tätä ehdotusta. Ja tämä tarkastuslausuma mielestäni mahdollistaisi sen, että voimme varmistua siitä, että jäsenvaltiot ottavat vastuuta silloin, kun pannaan Euroopan unionin rahastoja. Ja tässä vaiheessa keskustelemme yleisellä tasolla, jatkamme kuitenkin keskustelua ja minä jatkan keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. On varmasti sellaisia jäsenvaltioita, jotka suosivat sitä, että nämä kansalliset ilmoitukset tulisivat lainsäädäntöön. Nyt Alankomaat, Iso-Britannia, Ruotsi esimerkiksi antavat sellaisia. Me voisimme rakentaa näiden valtioiden kokemusten pohjalle ja antaa sillä tavoin ehdotuksen, että muutetaan varainhoitoasetusta. Grazie, onorevole Delange. Kiitoksia ja eh, edustaja Delang. Voorzitter, mijn vingers jeuken om eh, maar met... Niin, kiitos. Ähm, ähm, haluaisin nyt tässä välittömästi ähm, ähm, vielä eh, tulla kysymykseen tästä. Ähm, komissaari, tehän siis, tehän siis olette tässä puhuneet, tämähän on todellakin alue, jossa jossa pitää siis näitä annual summariesia ähm, parantaa ja päästä kansallisiin ilmoituksiin, ähm, mitä sitten taas tulee oikeuskehykseen ja ähm, ministerineuvoston lausuntoihin, niin silti teillä on varmasti vaikeuksia tässä valiokunnassa, jos ette ole valmis olemaan meidän kannallamme tässä asiassa. Tiedän, että se on vaikeaa, mutta se teidän pitää tehdä, jotta jotta voitte parlamentin kanssa ähm, kannustaa näitä kansallisia ilmoituksia. Tietysti olette tehneet näin, mutta teidän pitää avata ovi vielä ähm, enemmän yhteistyölle. Ähm, ja sitten tämä kysymys tästä luonnoksesta, joka koskee pääjohtajan nimitystä, haluaisin puhua myös Frau Gresslerin tapaan tästä, ähm, näistä ristiriidoista ja mielestäni tässä on ristiriitoja. Sa, ähm, Alankomaissa ähm, satoi paljon ja minun talonihan on seitsemän metriä merenpinnan alapuolella ja sateen ansiosta minulla oli todellakin aikaa lukea tämä paikkailmoitus ja verrata sitä vuoden 2004 ilmoituksen kanssa. Se johti siis Silloin tuolloinhan olin assistenttina täällä vuonna 2004 ja näiden ilmoitusten välillä on suuri ero. Ennen kaikkea mitä tulee ammatillisesta taustasta. Uudessa ilmoituksessa on kyse siitä, että ehdokkailla pitäisi olla tiettyä kokemusta tuomioistuimen tai oikeuden, oikeudenkäynnin alalla. Mm, vuoden 2004 sitten mm, puhutaan kokemuksesta ja menestyksekkäästä kokemuksesta. Mm, prosecutorial äh, on siis tässä toisessa ähm, ilmoituksessa. Ja, ja siihen liittyy myös siis poliisitoiminta. Ähm, Se, siinä siis äh, suljetaan poliisitoiminta pois. Ja tarvitsin tässä tasapainoa. Mielestäni tässä ei ole hallinnoinnista kyse, vaan petusten torjunnasta. Haluaisin vain parhaan ehdokkaan ja näistä ristiriidoistahan puhuimme jo. Meidän tavoitteemme on saada mahdollisimman nopeasti hyvä ehdokas Yksi yhteinen tavoite on se, että meidän pitää saada paras ehdokas. Ja siksi kysynkin, onko siis järkevää äm, äm, hakea sitä suuresta joukosta? Ehkä meidän pitäisi siis rajoittaa joukkoa. Äm, ehkä meidän pitäisi siis ottaa tämä vuoden 2004 muotoilu äm, tähänkin ilmoitukseen. Äm, kuten sanottu, sanon tässä vain kiinnostuneena jäsenenä ja sellaisena, joka on seurannut tätä asiaa jo kauan. Me tarvitsemme mahdollisimman hyvän ehdokkaan ja parlamentin kuulemisessa sitten voimme nähdä, kuka on vakuuttava ja kuka ei. Tämä siis vain haluaisin komission jäsenille vielä sanoa. Öm, olen siis öm, kiinnostunut siitä, mikä muotoilu tähän otetaan ja millä muotoilulla saadaan mahdollisimman paljon hyviä ehdokkaita. Kiitos. Olkaapa hyvä. Oh, uh, uh, uh, Mitä tulee hallinnointikokemukseen, hallintokokemukseen, niin kyllähän tässä työpaikka ilmoituksessa edellytetään myös hallintokokemusta, joten hallinnollinen kokemus on yhdistetty tähän prosekutoriaaliseen ja oikeudelliseen kokemukseen. Tässä yhteydessä olisi mukava kuulla parlamentin kanta tähän nimenomaiseen asiaan. Me komissiona olemme valmiita olemaan joustavia vaatimusten suhteen. Yhteinen tavoitteemmehan on nimittää paras mahdollinen hakija. Haluaisin kuitenkin vastaanottaa teidän kommenttinne, tämän valiokunnan kommentit liittyen tähän ehdotukseen. Toivottavasti saan kommentteja myös neuvostolta. Kuten sanoin, niin epävirallinen luonnos on jo lähetetty. Huomenna varmasti virallinenkin. Ja tämän jälkeen voimme sitten muotoilla nämä vaatimukset muodollisesti. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Geir. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti vain sanoa vielä tästä Olaf-kysymyksestä. Ei niinkään, ähm, vaan ehkä enemmän tästä kansallisesta ilmoituksesta. Ähm, herra Semmetä, äh, mitä sanoitte näistä kansallisista ilmoituksista, ähm, vahvistaa tunnettani siitä, että valiokunta ehkä joutuu odottamaan varainhoitoasetuksen uutta muotoa. Sitten Olaf-kysymykseen vielä. Me olemme samaa mieltä monista asioista, esimerkiksi siitä, että tilanne on vaikea ja siitä, että väliaikaisen johtajan kysymys. Se, se väliaikainen johtaja pitäisi olla, hänen virkansa pitäisi olla mahdollisimman lyhyt ja meidän pitäisi saada pian uusi, mahdollisimman pian uusi pääjohtaja. Tämähän kaikki on selvää, mutta kiistanalainen on vielä kysymys siitä, että se, joka tällä hetkellä on toimessa olevessa onko hän oikeutetusti virassaan. En ole juristi sinänsä, mutta on olemassa siis kaksi oikeudellista yksikköä, jotka sanovat, että kyllä hän on, hänellä on oikeutus, mutta parlamentin yksikkö taas sanoo, että parlamentin oikeuksia on tässä loukattu. Parlamentin jäsenenä en voi tietenkään jättää tätä huomioimatta. En tietenkään voi jättää sitä huomiota, kun oma oikeuden yksikkömme sanoo, että oikeuksia on loikattu. Uskon siis omaa oikeudellista yksikköäni. Niin olen nimittäin viime tapaamista saanut sen käsityksen, että yksiköt, oikeudelliset yksiköt haluaisivat päästä yhteisymmärrykseen. Toivon, että tähän yhteisymmärrykseen päästään, sillä saamme perustan päätökselle silloin. Öm, en tiedä, mikä näistä oikeudellisyksikön tapaamista on tullut tuloksena, mutta nythän me keskustelemme siitä, mikä menettely on kaikista riskialtein. Öm, en haluaisi sanoa, sanoa siitä vielä mitään. Olen öm, tapaamisessa ollut sitä mieltä, että meidän pitää noudattaa parlamentin oikeudellisen yksikön neuvoja, sillä meidän pitää tavoittaa piste, josta meidän ei tarvitse enää puhua tästä oikeudellisuudesta. Kiitos. Grazie. Prego. Kiitoksia ja komissio. Uh, niin äh, voisin sanoa, että komission oikeudellinen yksikkö keskusteli. Keskustelin siis neuvoston ja komission oikeudellisten, että parlamentin oikeudellisten yksikköjen kanssa. Ja mainitsinkin jo, että neuvoston oikeudellisen yksikön kanta on aivan sama kuin komission yksikön. Ja Mm, keskusteltiin myöskin näiden yksikköjen päällikköjen kesken, parlamentin ja komission oikeudellisten yksikköjen päällikköjen kesken. Ja kannat ovat lähentymässä toisiaan. mutta nämä kolme oikeudellista yksikköä e, eivät kokoontuneet kaikki yhdessä, mutta ehkä tällä tavalla voitaisiin löytää lopullinen ratkaisu tähän kysymykseen. Minä en tiedä, onko oikeudellisesti mahdollista saada aikaan kolmen oikeudellisen yksikön kantaa tässä asiassa. Jos se on mahdollista, niin se olisi varmasti paras tapa ratkaista tämä tilanne. Ja sitten nämä kansalliset ilmoitukset. Haluaisin, että ymmärrätte minut aivan oikein. Olen todellakin näiden kansallisten ilmoitusten kannalla. Ja minun mielestäni tässä meillä on sama kanta kuin parlamentilla. Mutta meidänkin pitäisi ottaa huomioon menettely siinä, miten nämä varainhoitoasetus nyt hyväksytään. Jos me haluamme taistella sen tiimoilta vuosikaudet, niin voisimme näin tehdä, mutta ehkä voisimme yrittää hakea vähän älykkäämpää toimintatapaa niin, että laitetaan tarkistuksia mahdollisimman nopeasti varainhoitoasetukseen, aivan kuten juuri mainitsin, niin tarkistuksia tulee paljon ja niitä tulee paljon sellaisia, jotka parantavat tilannetta ylipäänsä. On meidän yhteinen etumme, että nämä tarkistukset esitetään mahdollisimman nopeasti mikäli nyt ö, olen oikein käsittänyt, niin tässä vaiheessa suurin osa jäsenvaltioista ö, eivät ole sellaisessa tilanteessa, että voisivat hyväksyä varainhoitoasetukseen velvoitteen, sitovan velvoitteen tällaisista kansallisista ilmoituksista. Minä komission jäsenenä voin keskustella jäsenvaltioiden kanssa, mutta te myös parlamentaarikoine voitte keskustella ehkä kansallisten parlamenttien kanssa ja painostaa eh, kansallisten hallitusten kautta tätä eh, toimintatapaa ja saada heidän tukensa tälle asialle. Kyse on meidän yhteistyöstämme minä yksinään en saa aikaan näitä tuloksia. Niin kuin sanoin kuulemistilaisuudessakin, minä haluan saada aikaan tuloksia niin, että saadaan parannettua varanhoitoasetusta. Se on kaikkien meidän etujemme mukaista. Ja varsinkin se on tuen saajien, EU-rahastojen tuen saajien etujen mukaista. He odottavat merkittäviä yksinkertaistustoimia ja me haluamme pystyä sellaisia tarjoamaan. Kiitoksia. Vielä viidein, viimeinen puheenvuoro, edustaja Ajala. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että minun piti lähteä tästä pois. Minä äh, kävin liikennevaliokunnassa. Haluan kiittää äh, komission jäsen Semeta näistä ponnisteluista, joihin hän pyrkii, jotta parannetaan varainhoitoasetusta. Hän oli neuvonantajana ryhmässäni silloin, kun pyysimme, pyydettiin alun perin näitä, näitä kansallisia ilmoituksia. Silloin suhtauduttiin hiukan skeptisesti siihen. Silloin tiedettiin, että tulisi ongelmia, koska tietyt maat ovat keskitetympiä ja sitten on sellaisia, jotka ovat hyvin, joissa on hyvin hajanainen hallinto ja se on vaikeampaa. Me olemme keskittäneet voimiamme tähän, koska olemme ajatelleet, että se parantaa tilannetta merkittävästi ja ajatuksena on ollut, että velvoitettaisiin ilmoituksiin minun omassa maassani, oma hallitukseni ovat ponnistelleet hyvin merkittävästi ja ovat tunnustaneet ja ovat asiasta keskustelleet myös autonomisten alueiden ja kuntien kanssa, jotta saadaan aikaan avoimuutta ja mahdollisuutta e, itsevalvontaan ja e, yhteistyöhön parlamentin, Euroopan parlamentin ja komission kanssa. Mutta minä tuen teitä siinä mielessä, että voimme parantaa muutenkin varainhoitoasetusta kuin pelkästään näiden ilmoitusten osalta, mutta tässä meillä on hyvä väline. Mutta voi olla, että saamme sillä vain huonoja tuloksia aikaan. Mutta meillä on aivan selvästi ongelma tässä, koska kyseessä on hyvin arkaluontoinen väline. Meillä on paljon asioita, joita ei ole vielä ratkaistu. Ryhmelin näkökohta, hän tähän kovasti kaipaamme tänne. Mm, kyseessä on niin arkaluontoinen väline, että minä haluan sanoa, että minä olen hiukan turhautunut tässä asiassa, koska asia ei ole tarpeeksi valmisteltu. Tämän valiokunnan ja koko parlamentin olisi pitänyt saada esittää kantansa siitä, miten tämä acting director toimisi. Ja meitä olisi pitänyt kuulla tässä siinä mielessä, jos nyt vielä on mahdollisuus äh, tähän, äh, tämä on siis äh, pyyntö, koska nyt kun tehdään päätös uudesta johtajasta, se pitää tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan paras mahdollinen hakija, paras mahdollinen johtaja. Se ei tietenkään ole helppoa, ja parlamentti on huolissaan siitä, että ei ole päässyt osallistumaan tähän komission päätökseen. En tiedä, onko teillä mitään ratkaisua esitettävänä tähän asiaan, ehkä väliaikaista tai muuttaa asiantilaa jotenkin, kun parlamenttia ei ole asiassa kuultu. Ja te tiedätte hyvin, että me kyllä olemme ensimmäisenä tulilinjalla, varsinkin sitten kun vaalit tulevat. Ja meidän täytyy todellakin varmistua siitä, että tämä ehdokas on riippumaton, miten pätevä hän on, minkälaisia intressejä. Eli me haluaisimme todellakin kohta konkreettisia ehdotuksia. Tulunga risposta tele... No niin, äh, sitten äh, paljon äh, kysymyksiä, mutta aivan lyhyet vastaukset. Kiitos. Yes, I will be, uh... Minä puhun hyvin lyhyesti. Minä ehdottaisin seuraavaa. Eli että tämä väliaikainen johtaja herra Ailot tulisi parlamentin eteen kuultavaksi, kävisitte vuoropuhelua. Mehän olemme jo muutaman viikon ajan puhuneet tästä asiasta, mutta te ette ole voineet edes kuulla tätä tilapäistä johtajaa. Mielestäni kuitenkin normaali tapa edetä olisi kutsua hänet tähän valiokuntaan ja keskustella hänen kanssaan siitä, millaiseksi hän tämän tilapäisen tilanteensa kokee, miten hän äh, haluaa toteuttaa tätä Olafin riippumattomuutta ja niin edespäin. Tämä olisi ihan normaalia käyttäytymistä, ihan inhimillisesti ajateltunakin. Olen myös yhtä mieltä äh, arvoisan edustajan kanssa – siitä, kun puhuttiin kansallisten tarkastuslausumien tarpeesta. Onko se liioiteltua? No kyllä niitä tarvitaan, mutta on paljon muitakin tärkeitä asioita, jotka täytyy ratkaista tässä yhteisessä hallinnointitilanteessa. Ja minä ja kollegani, jotka olemme vastuussa tästä nimenomaisesta alueesta, olemme ehdottaneet konkreettisia toimia näillä alueilla. Ja vaikka me ottaisimme käsittelyyn tämän kansallisen tarkastuslausumakysymyksen ja otaksuisimme, että siitä tulisi velvoittava vaatimus, niin joka tapauksessa meidän tulee harmonisoida taustalla olevaa työtä – joka mahdollistaa sen, että voidaan antaa kansalliset lausumat, jotka ovat vertailukelpoisia kaikista jäsenvaltioista. Tämä on valtaisa työ. Se edellyttää sitä, että toteutetaan tarkastusstandardeja, samoja tarkastusstandardeja kaikissa jäsenvaltioissa ja muitakin vaatimuksia. En haluaisi pyytää, että rajoittuisitte vain tiettyihin ajatuksiin. Voivathan ne olla hyviä ajatuksia, mutta uskokaa pois. On myös paljon muutakin työtä, jota täytyy tehdä, erityisesti kohesion alalla, jotta, jotta saadaan aikaan sellainen taso, joka tyydyttää meitä kaikkia. Kiitoksia kovasti komission jäsen Semetalle. Toivotamme teille oikein hyvää iltaa ja nyt menemme sitten seuraavaan esityslistakohtaan. Kyseessä on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 16.2009 Turkin liittymistä valmistelevan tuen hallinnointi Euroopan komissiossa ja tässä annan heti puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen vastaavan jäsenen eh, herra Engvirdan. Eh. Kiitos ja e, kiitos kaikille e, myös valiokunnan jäsenille. Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden esitellä e, tämän erityisraportin Euroopan komission Turkin liittymistä valmistelevan tuen hallinnoinnista. Tämä on ensimmäinen varainkäytön tarkastus, jonka tilintarkastustuomioistuin on tehnyt kahta eri ohjelmaa on tässä tarkasteltu. Ensinnäkin Turkin liittymistukea, liittymistä valmistelevaa tukia, joka oli voimassa vuodesta 2002 ja 2006 ja on tarkisteltu myös sen seuraaja liittymistä valmistelevaa tukivälinettä vuodesta 2007 lähtien. Monemmissa ohjelmissa on hallinnoitu niin sanotulta hajautusella täytäntöönpanojärjestelmällä. samalla kun komissio ottaa vastuun äh, tämän tuen hallinnoinnista, näitä ohjelmia kuitenkin hallinnoi myös Turkin viranomaiset. Tätä tarkoitusta varten uusia turkkilaisia instituutioita on perustettu ja ne on vuoden 2003 lopulla akkreditoitu komission toimesta. Tämän ähm, järjestelmän ähm, puitteissa komission delegaatio Turkissa on myös tehnyt ex ante tarkastuksia julkisista hankinnoista ja alihankinnasta. Kunkin hankkeen ähm, tuen saaja, joka on usein ministeriö tai muu julkinen taho, on vastuussa hankeideoiden esittelemisestä. Vuosi, vuosittain noin 500 miljoonaa euroa ähm, annetaan uusille, ähm, uusille sitoumuksille. Tarkastuksen kysymyksenä oli se, onko Turkki tehokkaasti hallinnoinut tätä tukea ja kolmeen alueeseen keskityttiin ensinnäkin vuosittaisten kansallisten ohjelmien suunnittelu ja ohjelmoinnin tehokkuus, toiseksi hajautetun täytäntöpanojärjestelmän tehokkuus ja kolmanneksi oli, otettiin otanta hankkeita, jotta voidaan konkreettisilla esimerkeillä tarkastella mahdollisesti huonon ohjelmoinnin seurauksia ja epätehokkaiden, eh, epätehokkaan täytäntöpanon seurauksia. Ennen kuin tulen tämän erityisraportin päätöks, päätöslauselmiin, haluaisin sanoa, että tässä on tarkastelun alaisena Euroopan komissio ei Turkin tasavalta. Tarkastuksen painopisteenä oli siis komission hallinnointi Turkille annettavassa annettavassa tuessa. Eli tässä ei siis tutkittu Turkin valmiutta liittyä EUn. Kun olen tämän todennut, niin tuomioistuin löysi heikkouksia. Entäs ensimmäisessä tuessa, joka oli voimassa vuodesta 2006, 2000 vuoteen 2006, nämä Nämä heikkoudet olivat muun muassa viivästyksiä, täytäntöönpano-ongelmia, epätehokasta valvontaa ja arviointia. Tarkemmin tuomioistuin tuli siihen tulokseen, että ei ole tarpeeksi tarkasti määritelty tärkeysjärjestystä tämän tuen suhteen. Mitä tulee hajautettuun täytäntöönpanojärjestelmään, tuomioistuin oli sitä mieltä, että vastuulliset turkilaiset instituutiot, jotka, jotka on komissio siis on hyväksynyt, niissä ei ollut siis tarpeeksi henkilökuntaa, kuntaa, Ähm, vuoden 2002-2004 kansallisissa ohjelmissa ja ne eivät pystyneet toteuttamaan hankkeita oikea-aikaisesti. Ähm, tästäkin huolimatta, ja tämä on tärkeä kohta, tämä hajautettu täytäntöönpanojärjestelmä takasi, että tarkastellut hankkeet useimmiten saivat ähm, tavoitteensa saavutettua ja, tavo- ja tulokset olivat kestäviä. Tämä johtui suuresti myös siitä, että Turkin viranomaisten, viranomaiset sitoutuivat hankkeeseen. Komissio on siitä lähtien parantanut menettelyjä tässä tuessa, mutta näiden parannusten vaikutusta voidaan arvioida vasta myöhemmin. Komissio on ottanut myös käyttöön toimia, joilla yritetään puuttua äm, tiettyihin heikkouksiin vastuussa olevista, olevissa turkilaisissa instituutioissa. Näiden parannusten äm, vaikutuksia voidaan äm, seuraavina vuosina, vuosina arvioida. Komissiolla ei ollut kuitenkaan tarpeeksi tietoa äm, arvioida tuen tehokkuutta. Parannuksia siis tarvitaan edelleen, jotta voidaan antaa tärkeysjärjestys hankkeelle ja arvioida tehokkuutta. Näiden havaintojen perusteella tuomioistuin on tehnyt useita ehdotuksia, suosituksia, joiden avulla komissio voisi parantaa tehokkuutta ja tuen tehoa. Nämä parannusehdotukset koskevat ohjelmointia, myös EUn taloudellisen avun kohdentamista tiettyihin tavoitteisiin ja hankkeiden ohjelmointia ja täytäntöönpanoa turkkilaisten instituutioiden toimesta ja täytäntöönpanosta ja tuloksesta raportointi sekä hankkeiden tulosten valvonta. Tuomioistuin on tehnyt monia tarkastuksia EUn tuesta ehdokasvaltioille ja mahdollisille jäsenehdokkaille. Näiden tarkastusten avulla me yritämme parantaa EUn politiikan instrumenttien tehokkuutta. Haluaisin vielä tässä painottaa, että Turkin, äm, Turkin viranomaisten sitoutuminen on tärkeä tekijä, jotta tämän tukiohjelman tavoitteet voidaan voidaan saavuttaa, eli se, että Turkki voi noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä ja yhdenmukaistaa ähm, omia, omaa säännöstöään yhteisön säännöstöön. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt esittelijä, herra Piper. Ja, herr Vorsitzender. auch an herrn... Kiitoksia oikein paljon ähm, puheenjohtaja ja kiitoksia äh, tilintarkastustuomioistuimen äh, edustajalle. Sanoisin vain, että kyseessä on äh, vastuuvapaus 2002 ja Turkin äh, järjestelyt äh, Kyseessä on myös IPE väline, jota tilintarkastustuomioistuin on tarkastellut. Ottaisin nyt esiin että että tässä ei oltu mitenkään mitattu sitä, miten ollaan menty eteenpäin kohti liittymistä. 2007 uudistus ei mahdollista riittävää arviointia tästä, mutta silti 200 miljoonaa euroa vuodessa on noussut lähestulkoon miljardin euron 900 000, joten tässä on aika paljon ristiriitaisuuksia tässä asiassa liittymistä eri edeltävä tuki määriteltiin lähinnä siellä oli tiettyjä hankekohtaisia tavoitteita, ei välttämättä strategisia. Ja mm, Tällä tavoin haluttiin myös tutkia tuen tehokkuus. Minä luen täältä raportista suoraan ja minä, minun on vaikea hyväksyä tätä. Ja myönteisellä kannalla olisin siinä suhteessa, että tätä kyllä arvioitiin, mutta nämä hankkeet eivät liittyneet liittymiseen ne olivat mm, myönteisiä hankkeita ajatellen Turkin viranomaisia ja eh, Balkanin tapahtumiin verrattuna varsinkin, mutta nämä hankkeet olivat sattumanvaraisia ja mietin, minkä tähden eh, tällä tavoin toimittiin, minkä tähden nämä hankkeet eivät liittyneet eh, liittymisvalmisteluihin. Pitäisi olla niin, että todellakin voitaisiin nähdä, että nämä hankkeet ovat menneet kohti liittymistä, ne ovat liittyneet siihen ja minä haluaisin syventää tätä kysymystä. Esittäisin tässä kolme suositusta. Olemme yrittäneet ottaa nämä esiin tuossa vastuuvapauskertomuksessa. IAP-luotot, eli ne hankkeet, jotka liittyvät suoraan liittymiseen. Siinä pitäisi asettaa tietyt sitovat tavoitteet, joita voitaisiin no, seurata ja jos mitään edistystä ei ole nähtävissä, sellaista ei ole vielä nähtävissä, joten ei kannata paljon rahaa käyttää, joten ehdottaisin, että vähennetään liittymistä edeltävää tukea. Voidaan sanoa siis, että laitetaan nämä tuet varauksiin ja sitten kun nähdään, että edistystä tapahtuu, niin vapautetaan varat. Mutta ei voida nyt hyväksyä sellaista, että on strategisia vajeita, joita yritetään jatkuvasti korvata. Se ei ole mikään kestävä ratkaisu. Sitten kolmas ehdotus on se, että pitäisi määritellä liittymistä edeltävä vaihe. Pitäisi saada sitä varten aikaan tietty väline – riippumatta Turkin tapauksesta ei saa olla mitään suoraa automaattiikkaa liittymistä edeltävän tuen ja liittymisen välillä. Kysehän on liittymisneuvotteluista ja meidän pitäisi löytää muun tyyppisiä tiivistetyn yhteistyön muotoja Kyse ei aina ole jäseneksi liittymisestä. Eli nämä ovat tämä kolme merkittävää suositustani, mutta jos tyydytään tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, niin se olisi liian yksioikoista. Ja nyt haluaisin, että todellakin päätöslauselmassa nämä ehdotukset näkyvät. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Ras Södergaard. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Mielestäni tämä on täysin katastrofaalinen raportti. Tässähän ei puhuta hyväksyttävästä riskistä tai siedettävästä riskistä, vaan siitä, voimmeko me mitata sitä, onko raha käytetty siihen, mihin se olisi tullut käyttää. Ja jos luette tilintarkastustuomioistuimen raporttia, niin kyllä täällä on muutamia aika merkittäviä kysymyksiä. Me tiedämme, että tammikuussa Ruotsin radio teki tutkimuksen Turkin jäsenyyttä edeltävästä avusta. Tätä apuahan annetaan ehdokasmaan avittamiseksi, jotta maa voisi täyttää ne vaatimukset, joita EUn jäsenyys edellyttää. Yksi tärkeimmistä vaatimuksista on, ovat ihmisoikeudet ja e, muun muassa yhteiskuntarauhaan liittyvät kysymykset, Kööpenhaminan kriteerit. Ruotsin radio tutkimuksensa perusteella saattoi todeta, että on erittäin vaikeaa vahvistaa mitään tai mitata mitään tuloksia. Petoksia tietysti oli, mutta vaikea sitä on Ähm, mitata. Joka tapauksessa osoitettiin, että tätä apurahaa oli käytetty poliittisin tarkoitusperin ihan vasiten. AKP-puolue oli käyttänyt rahaa omiin ähm, tarkoitusperinsä. <clears throat> Haluttiin, että AKP saisi haltuunsa sellaisia Turkin alueita, joi, jotka sen hallussa eivät tällä hetkellä olleet. Ja tietyt kurdialueet eivät saaneet mitään rahaa. Tämän kaltaisia syytöksiä on siis esitetty. Ainakin Ruotsin radio niistä puhui. Tämä on paljon, paljon pahempaa kuin vain silkka petos. Tämä on paljon pahempi asia kuin se, että ei saavuta asetettuja ö, tavoitteita. Päinvastoin tämä, tämähän viittaa siihen, että maa on siirtymässä pois ö, niistä tavoitteista sen sijaan, että se lähenisi niitä tavoitteita, joita sen tulisi saavuttaa. Ja tästä syystä ja yritin jo aiemmin sitä kysymyksen komissiolle tähän suuntaan, mutta tästä syystä haluaisin kysyä uudestaan, että emmekö me nähneet näitä varoitussignaaleja. Ja kollegani tuossa takari, takana varmasti on esittänyt kirjallisen kysymyksenäkin, mutta haluaisin nyt todellakin tietää, että pohtiko tilintarkastustuomioistuin näitä ongelmia, kun se tarkasteli kysymystä yleisesti ottaen? Grazie. Onorevole Schmidt. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Schmidt. Stress uh, the same problem as, as Mr. Sundergaard. Kiitoksia. Niin, puhun tästä samasta ongelmasta vielä, mutta haluaisin aloittaa sanomalla, että olen Turkin liittymisen puolella. Niiden pitää täyttää tietysti Kööpenhaminan kriteerit. En ole samaa mieltä herra Piperin kanssa siitä, että he tarvitsevat vähemmän rahaa, vai he tarvitsevat ehkä enemmän rahaa, mutta heidän pitää noudattaa sääntöjä ja myös äm, ol, noudattaa tiukempaa menettelyä, mutta heitä ei pitäisi rangaista, sillä jotkut meidän valtioistamme ovat, ö, ovat tottuneita estämään Turkin liittymisen se on siis osa yleistä poliittista agendaa, mutta se olisi huonoksi, huono asia EUlle. En ole sitä mieltä, olen kyllä sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuin on tehnyt hyvää työtä. Ja herra Sankäyts siihen, mitä Ruotsin radiossa ollaan sanottu, he asettivat myös muutamia kysymyksiä. Ja en ole sitä mieltä, että komission vastaukset olisivat riittämiä, riittäviä tässä. Jos vast, vertaamme näitä tosiasioiden kanssa, ja jos vertaamme aikaisempia raportteja, ja nyt tämä Ruotsin radioon nämä lausunnot ovat siis syksyltä 09, olen puhunut juuri tälle, tämän toimittajan kanssa ja hän on ollut Itä-Turkissa matkustellut ja hän siis on puhunut monista ongelmista, esimerkiksi että vähemmistöt eivät saaneet tätä tukea, ei kurdit, eivät, äm, äm, eivät myöskään naiset. Ja hän siis listaa monia ongelmia tässä asiassa. Mutta itse asiassa kun lähetimme kirjeen, kuten sanoin jo aikaisemmin komissaarille, hän sanoi, että on olemassa monia ongelmia. Ongelmia on kuitenkin on ratkaistu, jos niitä on ollut olemassa, ne on ratkaistu. Onko tämä totta? Minä haluaisin, että Turkki liittyy EUn, mutta meidän pitää olla tiukka tämän rahan käytön suhteen, sillä muuten se voi olla tavoitteiden vastaista. Ja muuten, muuten sitä voidaan käyttää ähm, niin sanotusti Turkin vihollisten toiminta. Meillä on siis paljon työsarkaa tässä ja tilintarkastustuomioistuimen raportti on hyvä alku, mutta tulos ei minun mielestäni ole se, että Turkin ei pitäisi liittyä EU:hun, vaivan päinvastoin. Kiitos. Kiitoksia. Pyytäisin, että puhutte lyhyesti, koska meillä on enää kymmenen minuuttia. Herra Greyer. Haluaisin vain siis lyhyesti todellakin puhua ensinnäkin eh, herra Engvirdalle ja tilintarkastustuomioistuimen kollegalle kiitokset tästä hyvästä raportista. Hyvät kollegat, me keskustelemme tässä raportista tilintarkastustuomioistuimessa, jossa käsitellään komission hallinnointia Turkin liittymistä valmistelevassa tuessa. Kuten Engvirra oikeudessa sanoi, ja sitä haluaisin vielä painottaa siis tässä, meidän pitäisi siis puhua tästä raportista. Minä en tiedä tästä Ruotsin radio-ohjelmasta, en en pysty seuraamaan siis tätä keskustelua Ruotsin radiosta. En myöskään usko, että se auttaa tätä keskustelua. Olen, olen tässä kiinnittänyt huomiota kahteen asiaan raportissa ja ne huolettavat minua. Ensinnäkin tar- tilintarkastustuomioistuimen painottama seikka, eli ensimmäiset, ensimmäiset vuodet ja se, että ei ollut kriteerejä. Me, tavoitteiden saavuttamiselle. Toisin sanoen siis kaikki se, josta me esimerkiksi tänä, tänä iltapäivänä olemme puhuneet koheesiopolitiikasta, komissio ei sitä itse asiassa välineillään toteuta. Miksi näin itse asiassa on? Toiseksi liittymistä valmisteleva tuki. Tätähän komissio ei toteuta ensimmäisen kerran. Tämä ei ole ensimmäinen ehdokas valtio. Mehän olemme akkreditoineet tiettyjä tahoja ja ne eivät selkeästi pysty toteuttamaan sitä, mitä komissio odottaa. Niinpä komission pitää olla tästä johtajana ja auttajana, jotta valtio voidaan, voidaan, sitä voidaan opastaa siitä, miten EUn varoja käytetään. Niinpä kysyn, itseltäni, miksi tähän on tultu. Ja sitten kun luen tilintarkastustuomioistuimen raporttia, esimerkiksi Itä-Anatolian kysymyksestä, sillä siellä oli poikkeuslaki voimassa. Miksi siis ei voida tarpeita arvioida ja, ja tavoitteita arvioida äm, oikeasuhtaisesti? Olen siis herra Piperin kanssa tässä samaa mieltä, että tässä ei ole sitten, sitten liittymiskriteereihin keskitytty. Sehän on komission ongelma, herra Pipa. Meidän pitäisi siis tässä keskustella komission kanssa ja painostaa, että tässä tulee muutos ja että nämä kaikki hankkeet liitetään liittymiskriteereihin. En ole siis samaa mieltä tästä kolmannesta, teidän kolmannesta eh, suosituksestanne. Me keskustelemme tästä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ähm, komission liittymistä valmistelemasta tuesta. Ja tällä, tällä valtiolla on tietty, äm, tietty jäsenyysperspektiivi. Me emme voi siis tehdä IPA-välineestä äm, välinettä, joka tukee naapuruus- tiivittä naapuruutta. Tämä siis on asia, josta ei pitäisi nyt keskustella. Edustaja Belas. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. Minun mielestäni tämä on vain jälleen kerran yksi esimerkki siitä, minkä olen jo aiemmin sanonut. Hallinnollinen ja poliittinen vastuu Euroopan komissiossa – mm, puuttuu. Komissio ei näytä tuntevan olevansa vastuussa niinkin tärkeästä asiasta kuin Turkista. Plus, komissio ei näytä katsovansa olevan vastuussa EU-varojen moitteettomasta varainhoidosta. Tämä on jälleen kerran yksi <laughs> huomio minun taholtani tähän keskusteluun. Kiitos eh, edustaja Eijala. Niin minä myöskin halusin, eh, niin, niin kuin kaikki me sanoimme tässä, me, ne haluamme ehdottaa, että ne tarkistellaan ne, eh, Turkkia ehdokkaana. On tärkeää, että ne varasta, joilta sille annetaan, käytetään mahdollisimman tehokkaasti, mutta näinkin mielestäni tässä sanoisin äh, herra Piipperille, äh, toivottavasti äh, tämä tilintarkastustuomioistuin ottaa tosiaankin huomioon hankkeiden kestävyyden, niin kuin aikaisemmin keskustelimme, kohesiopolitiikassakin on meillä on nähtävissä tässä indikaattorien, konkreettisten indikaattorien puute, niin että voitaisiin tuen tehokkuutta jotenkin valvoa niitä ei välttämättä käytetä tehokkaasti näitä indikaattoreita. Ja tähän tulee myös tiettyjä esimerkkejä tullista ja muista. Nämä, ne, näissä tarvitaan hiukan täsmennystä määrittelyissä ja näin äh, tilintarkastustuomioistuin pääsee äh, omaan johtopäätökseensä ja äh, toivoisin, että komissio parantaa toimintaansa tässä ja tukee, tu, tukee Turkia sen kehityksessä kohti Eurooppaa. Kiitoksia. Ja sitten vielä loppupuheenvuoro komission edustajalle. Kiitoksia. Minäkin puhun lyhyesti Puhun ainoastaan tästä tilintarkastustuomioistuimen raportista ja Piiperin työasiakirjasta. Minusta niin muista asioista ei nyt tänään tarvitse puhua. Kolme seikkaa. Ensinnäkin aivan epäilemättä heikkouksia on ollut Turkin liittymistä edeltävästä tuesta. Sehän lähti ihan nollasta Meillä on ollut tällaisesta avusta e-, esimerkkejä muiden hakijavaltioiden osalta, mutta Turkki lähti ihan nollasta. Ja kyse oli niin Turkin viranomaisten kuin komissionkin taholta varsinaisesta oppimisprosessista. Niin, minä tässä vähän mietiskelen, kun olen kuunnellut muutamia puheenvuoroja, että olemmeko me lukeneet samat raportit – tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksissäkö ei olisi mitään yhteyksiä tähän liittymisinstrumenttiin. Jotkut väittävät, että liittymiskriteereihin ei olisi mitään linkkejä. Ei tämä ole totta. Kaikki kriteerit, liittymiskriteerit ovat toimineet kaikkien hankkeiden viitekriteereinä – ja Turkin liittymistä edeltävä apu on aina määritetty liittymiskriteerien ja liittymiskumppanuuksien prioriteettien kautta ja MIDn kautta. No, voi ehkä olla, että prioriteetteja ei ole ollut riittävästi. No se on toinen asia. Mutta kertokaa, mainitkaa yksi hanke, joka ei ole ollut yhteydessä näihin kriteereihin. Toinen huomio. Vuodesta 2007 alkaen olemme ottaneet käyttöön merkittäviä parannuksia, jotka tässäkin raportissa tunnustetaan. Olemme ottaneet käyttöön indikaattoreita, ja valintakriteereitä, näitä kuuluisia SMART-kriteerejä ja RAZOR-kriteereitä, jotka mahdollistavat sen, että voimme paremmin mitata näiden projektien relevanttiutta. Sellaisia hankkeita ei ole hyväksytty, jotka eivät täytä kriteereitä, ei ainuttakaan. Toinen huomio. Kolmas huomio. Olemme yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että paremminkin voisi toimia ja tällä hetkellä teemme työtä omaksuaksemme uuden lähestymistavan IPA, koko IPAan, paitsi Turkin myös kaikkien muiden hakija- tai mahdollisten hakijamaiden osalta. Kyseessä on tällainen alakohtainen strateginen lähestymistapa. Tulemme kehittämään tukia ja apua sektoreittain alakohtaisesti. Kyse voi olla hakijamaiden määrittelemistä aloista esimerkiksi. Eli tällä tavalla voimme strategisemmin suhtautua näihin prioriteetteihin. Olen valmis vastaamaan muihinkin kysymyksiin. Mitä tulee tähän Ruotsin radio-ohjelmaan, niin me emme ole kyllä koskaan tätä kyseistä journalistia tavanneet. Me, meistä olisi oikein mukavaa, jos ö, voisimme käsitellä kaikkia näitä elementtejä niin, että voisimme tehdä asianmukaisen tutkimuksen aiheesta. Kiitoksia. Teillä on vielä loppupuheenvuoroon pari minuuttia, jos näin haluatte, herra tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Katselen nyt tuota kelloa vain kolme huomiota. Ensinnäkin tässä sanottiin, että on olemassa tietty työnjako tilintarkastustuomioistuimen ja poliitikkojen välillä. Tilintarkastustuomioistuin tarkastelee faktoja ja tehokkuutta, taloutta ja politiikan vaikutuksia. Onko politiikka ollut tehokasta? Ja poliitikot vetävät johtopäätökset pitäisikö eh, maasta tulla jäsenvaltio vai ei. Eh, kun mietin tätä, niin voin eh, sanoa jo seuraavaa. Eli tässä on yksi kohta, jos nyt ihan käytännössä katson tätä herra Piiperin ehdotusta. Kiitänkin häntä siitä, että hän on antanut erittäin todenmukaisen katsauksen meidän erityiskertomuksestamme, mutta hän lisää tähän omat johtopäätöksensä. Ja hänen ehdotuksensa sitten ei minulla ongelmia ole ykkösen eikä kakkosen, mm, kuuden eikä seitsemän osalta. Neljä on mielestäni poliittinen, ei enää lisää rahaa Turkille, ehkä ei sille anneta enää jäsenyyttä, vaan kumppanuus, siinä se on poliitikkojen tehtävä päättää, mutta lisäksi jos tässä nyt esitetään katsaus tästä erityiskertomuksesta, minun mielestäni tämä on liian negatiivinen eikä siinä esitetä tätä asiaa riittävästi tasapainossa myönteisten näkökohtien kanssa. Ja lopuksi sanoisin vielä, että tilintarkastustuomioistuin ei tarkastele eh, Turkin liittymisen poliittista puolta, esimerkiksi ne eh, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, mutta meillä on sellainen eh, vaikutelma, että hallinnon laatu, mikä on tosiaankin outoa ehkä Turkin ministeriöissä, on parempi kuin Balkanin monissa hakijamaissa. Kiitoksia. Kiitoksia ja oikein mukavaa iltaa kaikille. Kokous keskeyttää.